Die wissen das. Ja, ja. Aber gut, wenn du das sagst. Meine Hyvät naiset ja herrat, parhaat kollegat. Pyytäisin teitä nyt asettautumaan paikoillenne. Heute ein hearing durch. Me toimitamme tänään, tai meillä on tänään kuulemistilaisuus. Nyt kun EEAS, eh, e Euroopan ulkosuhdehallinto, on ollut toiminnassa noin vuoden ajan. Tarkastelemme sen kehitystä. Mikä tilanne on tällä hetkellä, miten toimii yhteistyö palvelun sekä komission ja vähän muidenkin tahojen välillä. Ja olen hyvin iloinen siitä, että tätä ensimmäistä keskustelua on tullut seuraamaan. Ja tähän ovat tulleet osallistumaan erittäin monet äh, erittäin pätevät tahot niin komissiosta kuin tuomioistuimestakin. Vuonna 2013 tähän asiaa tarkastellaan uudelleen ja tähän meidän on nyt valmistauduttava. Eli tämä on osa meidän valmistautumistamme ja me emme mitenkään huomenna istahda alas ja tuosta vaan luonnostele jotain päätöslauselmaa, ei vaan haluamme tehdä tämän asian todella syväluotavasti pohtien ja antaa panoksemme ulkosuhdehallinnon toiminnalle. Eli tässä meillä on prosessi nyt käynnissä. Mukavaa nähdä komission jäsen, komission jäsen Sefkovic on paikalla, samoin pääsihteeri Catherine Day. Toivotan teidät tervetulleeksi. On mukavaa, että ulkosuhdehallinnon johtavat henkilöt ovat paikalla, Pierre Vimon ja David O'Sullivan. On myös mukavaa, että herra Pinksten on paikalla. hän on tilintarkastustuomioistuimen jäsen. Samoin sitten virannamme on herra Kökeliäide, joka on Lövenin yliopiston College of Europein edustaja. Meillä on näin ollen todella erittäin kattava puhujalista ja vieraamme voisivat kukin alustaa noin viiden minuutin puheenvuoroilla ja tämän jälkeen käymme keskustelua. Toivon, että tämä kaksi tuntia riittää meille. En vie aikaanne tässä vaiheessa enempää, vaan käynnistän välittömästi keskustelun. Ja olen iloinen voidessani antaa puheenvuoron ensin komission jäsen Sehkovicille. Olkaa hyvä. Thank you very much. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Ensin haluan todellakin kiittää valiokuntaa ja haluaisin kiittää teitä, että päätitte järjestää keskustelun edistyksestä, jota on saatu aikaan sit, sitten, kun ulkosuhdehallinto perustettiin. Olen myös erittäin iloinen, että voimme täällä toimia yhdessä toimeenpanevan pääsihteerin herra Vimonin kanssa, samoin hallintopääjohtaja Ossalivan on paikalla, samoin Catherine Day on täällä mukana ja olemme olleet varsin yhteistyössä teidän kanssanne, samoin Kathy Astanin kanssa olemme keskustelleet, miten ulkosuhdehallintoa pitäisi kehittää. Ja todellakin haluaisin käyttää tätä tilaisuutta hyväkseni korostaakseni erinomaista yhteistyötä, jota meillä viimeisen kahden vuoden aikana on ollut niin käytännön kannalta ajatellen kuin poliittisestikin komission ja ulkoisen välillä. Ja varmastikin olette kanssani samaa mieltä, että säännöllisesti nähdään tuloksia siitä, että EUn reaktio arabikevääseen, näin yhdessä kehitimme tätä muiden yhteisten strategioiden kanssa, joissa on yhdistetty y- yhteen ulkopolitiikka ja komission toimivaltuudet, sitten ulkoinen avustus- ja yhteistyöyksikköjen välillä, mitä tulee komission ehdotusten valmisteluun monivuotisen rahoituskehyksen ulkoisiin välineisiin. Sitten yhteistyötä on käyty myös kulisseen takana yhdessä valmistettu huippukokouksia kolmansien maiden kanssa puheenjohtaja Barrosolle ja Van Rampoille. Samoin EU on valmistellut sanktio sanktioita, valmistauduttu kansainvälisiin neuvotteluihin eri kansainvälisten kumppaneiden kanssa, jossa aina olemme noudattaneet omaa toimivaltaamme. Kun ajatellaan eteenpäin asioita, niin on, on tällaista päivittäistä yhteistyötä valtuustustoissa, joissa on mukana sekä ulkosuhdehallinto että komission henkilökunta. Näin palvellaan yhteisiä EU-etujamme edustustopäällikön johdolla on suunniteltu asioita eteenpäin tai hartu seurantaa tai vältetty viestejä isäntämaan tai järjestön taholle eri poliittisista kysymyksistä esimerkiksi liittoutumille, joiden kanssa, joita saimme aikaan menestyksekkäästi ennen Durbanin huippukokousta. Tietysti joitakin pikkuongelmia ensi vuoden aikana on ollut, ja tämä on aivan ymmärrettävää, ja sellaista voitiin odottaakin. Me olemme joutuneet vastaamaan uuteen tilanteeseen Lissabonin sopimuksen jälkeen sovellamme ulkosuhdehallintopäätöstä toimielin puitteistossa ja sääntöjen mukaisesti, mutta voin vakuuttaa teille, että haasteet, joihin on tartuttu rakentavassa hengessä, niin ne olivat tavallaan ennakoitavissakin. Esimerkiksi jotkut hallinnollisista kysymyksistä, jotka on lueteltu jäljellä olevina kysymyksinne korkean raportissa viime joulukuulta. Ne on nyt kuitenkin jo ratkaistu ensimmäisellä viikolla jo tänä vuonna. Välttämättömät järjestelyt ja ohjeet ovat olemassa delegaatiotasolla ja pääosastossa, joten kaikki tietävät, mitä heidän pitäisi ja millä tavalla tehdä. Nämä päätökset parantavat päivittäisen työn sujuvuutta. Ja komissio on myös päivittänyt omia sisäisiä ohjeitaan henkilöstölle, miten jatketaan yhteistyötä ulkosuhdehallinto työtovereiden kanssa, miten lähetetään ohjeita tai tietoa edustustoille ja niin edelleen. Esimerkiksi yhteiset ohjeet ulkosuhdehallinnolta ja komissiolta on lähetetty kaikille edustustopäälliköille 20. joulukuuta ja on selvennetty eri tehtäviä jokaisessa henkilöstöluokassa ohjeet kattavat kysymyksiä ydinkysymyksistä, jotka liittyvät jokaiseen delegaation työntekijän työkuvaan. Tarvitaan jo riittävää joustavuutta, jotta päällikkö voi varmistaa sen, että edustusto voi suorittaa kaikki tehtävänsä ja reagoida tehtävästi tehokkaasti päivittäiseen työtaakkaan samalla noudattaen juridisia rajoitteita, joita syntyy henkilöstöasetuksesta ja rahoitusasetuksesta. Hiljattain olemme sopineet myös mekanismeista, joilla koordinoidaan eri edustustojen henkilökuntaa korvaten entisiä mekanismeja, jotka olivat komission yhteydessä olleet olemassa. Kun haluamme tietyn roolin EUlle, niin meidän pitää säännöllisesti varmistaa henkilöstötaso edustustossa ja varmistaa, että prioriteettimme saavat riittävän työvoiman taakseen. Komission puolella olemme arvioineet työntekijöiden työtaikkaa edustustoissa ja kohta aiomme siirtää henkilökuntaa prioriteettien mukaisesti toisiin tehtäviin. Yksi tärkeä kriteeri, kun päätetään oikeasta henkilöstötasosta, olisi esimerkiksi kehitysrahaston määrä, jota käytetään eri puolilla maailmassa. Tässä yhteydessä komissio tulee arvioimaan myös tarvetta vahvistaa läsnäoloaan joissakin tärkeimmissä edustustoissa. Ajattelen tärkeitä kysymyksiä, kuten energia- ja ympäristöasioita ja poliittisia kysymyksiä, koska meidän täytyy ottaa huomioon 5 prosentin henkilöstöleikkaukset. Komissio on ehdottanut budjettivallan käyttäjille, että pystymme vain äh, poistamalla pikkuhiljaa näitä virkoja useimpien, useiden vuosien aikana. Lopuksi puheenjohtaja haluaisin vielä toistaa, että haluamme jatkuvasti tukea ja olla yhteistyössä ulkosuhdehallinnon kanssa kaikilla tasolla ja varmistaa hyvän yhteistyön kaikkien komission yksikköjen kanssa päivittäisessä työssä. Yhteinen pyrkimyksemme on edistää EUn etuja EUn ulkopuolella ja toimia strategisessa roolissa jota muu maailma EUlta odottaa. Nyt kun olemme ratkaisseet nämä alkuvaiheen ongelmat, mitä tulee yhteistyöhön, olen luottavainen sen suhteen, että voimme osoittaa, että yhteiset ponnistelumme tulevat todellakin vaikuttamaan tilanteeseen. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos teille. Ja nyt äh, Pierre Rimu. Thank you, Mr. Mr. Chairman, and I thank you uh, for your uh, very kind words. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän uh, teitä näistä ystävällisistä sanoista ja olemme todella iloisia ja ähm, meillä on suuri kunnia olla täällä tänään Davidin kanssa. Haluan sanoa vain muutaman sanan se, mitä, äh, siitä, mitä on tehty viimeisen vuoden aikana. Äh, ensimmäinen vuosi oli sitä, että äh, perustettiin ja luotiin uutta palveluita. Meidän täytyy ikään kuin ryhtyä täysillä toimiin aikana, jolloin oli valtaisa kriisi kansainvälisessä yhteisössä. Me saa unohtaa sitä, että ulkosuhdehallinto perustettiin juuri silloin, kun meillä oli valko kriisi presidenttivaalien kanssa. Sitten meillä oli Norsulurannikon kriisi ja sen jälkeen on useita tapahtumia arabimaailmassa. Kaikki se, mitä nyt kutsutaan arabimaailman keväksi, Jos voisin vetää yhteen. Olemme tehneet kolme asiaa pääasiassa. Ensinnäkin loimme uudet EUn edustustot ja yritimme määritellä sen, sitä yhteistyötä, mitä meillä on paikan päällä jäsenvaltioiden kanssa. Olemme luoneet suuntaviivoja yhteistyöstä ja parhaista käytänteistä, joita haluamme edistää. Olemme luoneet myös suuntaviivoja diplomaattisille toimille ja tiedonvaihdolle. Ja tähän mennessä se vaikutelma, jonka olemme saaneet jäsenvaltioilta, on se, että tämä mm, on onnistunut varsin sutjakasti. Toinen asia, johon olemme ryhtyneet, on työprosessejen ja menetelmien luominen täällä Brysselissä ja neuvostossa, jossa ulkosuhdehallinto ja korkea edustaja ovat ottaneet vastuulleen kiertävän puheenjohtajavaltion tehtävät työryhmissä ja olemme myöskin luoneet suhteita Euroopan parlamenttiin poliittisen vastuun saralla. Ja kolmas kysymys oli, että luomme uudenlaisia työskentelymenetelmiä. Kaikesta, mikä liittyy kriisinhallintaan, olemme luoneet uuden työskentelytyylin ulkoasia, ulkosuudenhallinnossa. Meillä on kriisifoorumi, jossa tuomme kaikki osapuolet yhteen, kun on kriisistä kyse, kuten Syyrian tai Libyan suhteen. Ja jos ö, katsomme, mitä olemme saavuttaneet, niin vielä ö, tarvitaan aikaa, mutta olemme saaneet työn käynnistettyä ja katsomme eteenpäin. Jos katson nyt ulkosuhdehallinnon toista vuotta, niin minun on sanottava, että meidän on nyt mentävä pidemmälle ja parannettava ja vahvistettava sitä, mitä olemme ensimmäisenä vuonna luoneet. Mm, edessämme on kolme haastetta. Ensimmäinen on se, että luomme ikään kuin uuden hallintokulttuurin Aloitimme eh, sen luomisessa jo ensimmäisenä vuonna, mutta meidän on mentävä pidemmälle. Eh, meidän on parannettava yhteistyötämme eh, ja varmistettava, että kaikki ulkosuhdehallinnon osaset työskentelevät samaan suuntaan, ryhtyä suurempiin aloitteisiin. Jäsenvaltiot pyytävät tällaista älyllistä johtajuutta. Me tiedä, pystymmekö siihen, mutta yritämme ja yritämme tehdä sitä, kun tapahtumat etenevät. Ja kolmanneksi mm, meidän tulee olla aktiivisempia ja toimia nopeammin. Tapa, jolla koko tämä järjestelmä on luotu, aiheuttaa sen, että kestää kauan ennen kuin päätökset saadaan tehtyä ja toimet toteutettua kun tilanne kehittyy nopeasti, kuten siis Libyassa tai Egyptissä tai muualla, niin on selvää, että meidän täytyy olla näkyvemmin paikan päällä, meidän täytyy olla nopeampia toimissamme ja meidän täytyy komission ja neuvoston kanssa, jäsenvaltioiden kanssa keksiä uusia tapoja toimia nopeammin. Toinen haaste on näin kattava lähestymistapa, miten voimme työmiä yhdessä kaikkien toimielinten kanssa, jotta saamme aikaan integroidun lähestymistavan äh, kohtaamiimme haasteisiin. Tämä ei tarkoita ainoastaan tavallisten diplomaattisten välineiden käyttöä, vaan myös sitä, että hyödynnetään kaikkia käytössämme olevia välineitä. Ja lopuksi haluaisin sanoa, ja tiedän, että tämä on monien Euroopan parlamentin sydä, jäsenten sydäntä lähellä, Kolmanneksi haasteemme on strategia ja strateginen visio. Meidän täytyy eh, mennä eteenpäin ja saada aikaan parempi strateginen visio, kun on kyse erilaisista kriiseistä. Ei ole kyse siitä, että luodaan uusi eurooppalainen turvallisuusstrategia. Mm, suurin osa jäsenvaltioista sanoivat, että haluavat jotain vähemmän kunnianhimoista, mutta jonkinlainen strategia, joka luo oikeat prioriteetit ja määrittelee jonkinlaiset toimintasuunnitelmat tuleville vuosille niin, että tiedämme minne olemme menossa. Päätän puheenvuoron tähän, hyvä puheenjohtaja, ja annan sitten äh, aikaa Davidille. Kiitoksia ja nyt todella vuorossa David. Kiitos puheenjohtaja. Varmaankin kaikki olemme yhtä mieltä siitä, että ulkosuhdehallinnon äh, kaikkein tärkein ulottuvuus on politiikka ja viime, viimeisen vuoden aikana tietenkin olemme joutuneet käyttämään hallinnon pystyttämiseen ja käynnistämiseen hyvin paljon aikaa. En haluaisi ajatella, että mikään järjestelmä käyttää enemmän aikaansa omaan hallinnointiinsa kuin itse asian hoitamiseen, mutta tässä tietenkin nyt on täytynyt ensin järjestäytyä. Äh, kyllä alkukuukaudet olivat aika hankalia, se on tunnustettava, ei ollut helppoa tämän palapelin kaikkia osia saada yhteen. Mutta niin kuin Pierre sanoi, niin kyllä nyt ensimmäisen vuoden päätteeksi voimme katsoa taaksepäin aika tyytyväisinä. Rakenteet, menettelyt, tavat ovat nyt erittäin vakalla pohjalla. Erittäin massiivinen rekrytointiprosessi on saatu päätökseen 8150 työpaikkaa varten meille tuli. Ja niin kuin Sefkovic totesi, politiikkayhteistyö ja esimerkiksi monivuotinen rahoituskehys ja niin edelleen kaikki nämä asiat ovat etenemässä ja nyt me olemme saaneet tosiaan työmme käyntiin. Meillä on rakenteet nyt yhteisiä edustustojamme varten. No tiettyä byrokraattista painettaan tässä oli ja tiettyjä jännitteitä alussa, mutta näistä on kyllä nyt päästy yli ja nyt komission kollegojen kanssa ja edustustojen työntekijöiden kanssa suhteet toimivat aivan erinomaisesti. Ja tällä hetkellä hän EAS on myös neuvoston pääsihteerin kanssa läheisessä yhteistyössä luonnollisesti Euroopan parlamentin kanssa. Sehän on, ja Cathy Ashton on todella poliittisesti vastuussa Euroopan parlamentille ja hän on tätä korostanut. Me olemme tietenkin parlamentin käytettävissä ja täytyy myöntää, että nämä parlamentin kysymyksiin pikaisesti vastaaminen. Tämä nyt on ollut ehkä vielä hiukan puutteellista, mutta teemme parhaamme. Samoin Olafin oikeusasiamiehen tilintarkastustuomioistuimen kanssa olemme käynnistäneet yhteistyön ja suhteet. Mehän raportoimme myös Barrosolle ja Van Rompuylle, jotka ovat Euroopan unionin edustajia monissa huippukokouksissa. Kaikki tämä on ollut aika haastavaa, saada kaikki nämä menettelytavat käyntiin. Eivät ne varmaan vieläkään ole täydellisiä, mutta nyt meillä on tällainen työskentelymalli, jolle voimme toimintamme pohjata ja toivottavasti toimintamme myös tulevaisuudessa tältä pohjalta vielä parantaa. Tietenkin eh, täytyy tunnustaa, että meillä on yksi eh, maailman suurimpia diplomaattisia verkostoja. Eh, Yhdysvallat, Kiina, Ranska, UK, Saksa näiden jälkeen. Ja tämähän on kyllä meille varsinainen valttikortti ja nämä EAS edustustot äh, saava, ovat saaneet hyvin paljon panosta komission äh, kollegoilta. Tämä on ollut tärkeää. Ja mitä tulee Äh, tähän rahoituksen toimintaan tällä hetkellä. Tilanne ei ole vielä paras mahdollinen. Äh, tätä keskustelua jatkamme. Kritiikkiä on kuultu myös Euroopan parlamentista. Ja me todella olemme tehneet kovasti, kovasti työtä integroidaksemme nämä edustustot äh, ulkosuhdehallinnon toimintaan sen merkittävänä osana. Ei niin, että ne vain täytäntöönpanovat sen, mitä Brysselistä käsketään, vaan myös sen, että ne ovat mukana tässä kulttuurivaihdossa ja antavat oman panoksensa eh, ihan eh, myös politiikan tekoon. Ja niin kuin Pierre totesi, kokemuskentällä on osoittanut ja yhteistyö jäsenvaltioiden suurlähetystöjen kanssa on osoittanut eh, olevansa kyllä oikein hyvää ja synergiaetua voidaan saada ja myös kustannushyötyä, kun meidän edustustomme sekä jäsenvaltioiden suurlähetystöt tekevät yhteistyötä, esimerkiksi jakavat yhteisiä tiloja ja niin edelleen. Ihan tällaista käytännön yhteistyötä, joka todella voi hyödyttää niin meitä kuin kansallisia diplomaattirakenteitakin. Olemme myös saaneet käyttöömme uuden rakennuksen. Kiitämme parlamenttia avusta tässä. Ja tämähän on hyvin tärkeää uuden hallinnon rakentamisessa, se, että meillä on yhteinen työpaikka kaikilla niillä, jotka tulevat neuvostosta, komissiosta, jäsenvaltioista. Meidän on ollut vaikeaa tällaista yhteistä omaa identiteettiä rakentaa, kun olemme olleet hajautetusti. Toimistotilamme ovat olleet siellä ja täällä, mutta todella nyt tämä uusi rakennus tulee varmasti olemaan tältäkin, tältäkin osalta erittäin hyvä. Ja tietenkin viime kädessä tämähän on nyt tämä palvelu, jonka Kathy Ashton on luvannut perustaa ensimmäisenä korkeana edustajana. Minä toivon, että saamme tehokkaan uudenaikaisen hallinnon, joka todella tuottaa sellaista politiikkaa kuin on haluttu. Ja tämä on ikään kuin nyt tämä laitteisto ja sitten tarvitaan vielä ohjelmistoa tähän laitteistomme, eh, niin eh, ohjelmisto ei nyt Lissabonin kautta olennaisilta osiltaan ole muuttunut. Se on tietenkin ulkopolitiikassa haasteellinen yksimielisyys ja tämä on tietenkin asia, jossa jatkamme mutta onhan meidän tunnustettava, että olemme riippuvaisia siitä, miten pitkälle jäsenvaltiot haluavat mennä tässä prosessissa, että puhuttaisiin kansainvälisesti yhdellä äänellä. Kiitos puheenjohtaja. Herzlichen Dank, David. Sydämestä kiitokset, David. Well, thank you. Puheenjohtaja, sen kiittäisin teitä valiokuntaan ja henkilökuntaan tästä kutsusta. The two audits on devolution. En. Eh, ehkä tiedätte tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen, eh, niin kaiken kaikkiaan suhtautunut aika myönteistä. On lisätty toiminnan nopeutta. Ja mitä mitä meistä ulkosuhdehallinnolla on erittäin tärkeää, niin on voida rakentaa näille parannuksille ja ei jättää niitä heikentymään millään tavalla. Ja minä Mainitsin muutaman kohdan. Ensinnäkin järjestelyiden monimutkaisuudesta ja sitten käsittelen käytännön esimerkkejä ja vaikutuksia uudesta toimielin puitteistosta ja lopuksi vielä viime ajan kehityssuuntauksista, jos aika sallii. Ensinnä lyhyesti tästä järjestelyn kompleksisuudesta. On selvää, että kun perustetaan ulkosuhdehallinto, se vaikutti huomattavasti eh, komission suunnittelutyöhön ja se oli myös radikaali muutos vastuukysymyksissä. Komission kehitysyhteistyö riittyi ensin ennen DEFCO, nyt se oikeastaan on pääkumppani EEASlle e ja samanaikaisesti ulkosuhdehallintoa perustettaessa oli näitä ulkopoliittisia instrumentteja, jotka perustettiin, ja komissio raportoi korkealle edustajalle. Tämän DEFCON lisäksi ulkosuhdehallinto käsittelee, on yhteydessä EKON kanssa ja myös kauppa kysymysten kanssa tai kauppapääosaston kanssa. Tämä tarkoittaa sitä, että on mahdollista, että edustuston päällikkö samalla on yhteydessä neljään eri osastoon tietyssä asiassa kulloisenakin ajankohtana. Ja jos tarkastelemme vastuujakoa ulkosuhdehallinnon ja DEFCON välillä, DEFCON välillä ajattelen pääkysymyksiä, kuten ohjelmien laadinta, niin täytyy sanoa, että nämä eivät oikein ole selkeitä, selviä asioita 13. tammikuuta tänä vuonna. Pyrittiin selventämään näitä vastuukysymyksiä. Ja nyt meidän sitten pitää odottaa, jotta voimme arvioida, miten uudet järjestelyt toimivat. Uusi asema edustustoilla, jotka ovat lähes lähetystöjä, ja päälliköt ovat vähän niin kuin suurlähettiläät, että tämä tarkoittaa myös sitä, että korostetaan vieläkin enemmän poliittista roolia, niin kuin ymmärretään ja tunnustetaan yleisesti Tämä on siis huomattava taakka edustuston päälliköille. Heidän pitää täyttää molemmat tehtävät. Ja kuten me kaikki tiedämme, oli jo varsin vaikeaa tähänkin asti täyttää nämä kaksi roolia silloin, kun roolin merkitys kuitenkin oli vähäisempi kuin se tänään on. Sitten vielä toinen asia, se missä määrin henkilöstökunta voi vaihtaa poliittista hattuaan tavallaan kehitysyhteisön yhteistyöpuolelle ja toisinpäin tietysti. Tämäkin on avainkysymyksiä. Ongelma voi syntyä tilanteessa, jossa henkilöstöresurssit jo nyt ovat varsin vähäiset. Tämän päätehtävän lisäksi päällikön täytyy ryhtyä moniin aikaa vieviin tehtäviin, kuten budjetin menojen tulojen hyväksyjät ja, ja kom, sekä EAS että komissiossa. Sitten vielä muutama sana institutionaalisesta puolesta. Muutamia käytännön seurauksia uusista puitteista. Tietenkään me emme vielä tilintarkastusta ole suorittaneet, mutta olemme tarkastelleet tiettyjä asiakirjoja tai useitakin asiakirjoja olemme tarkastelleet ja joskus olemme myös vierailleet edustustoissa ja keskustelleet henkilökunnan kanssa siellä. Ja mitä olemme sitten käytännössä nähneet? sen, että tiettyä tyytymättömyyttä edustustoissa on, ja se johtuu uudesta institutionaalista puitteistosta, ja haluaisin puheenjohtaja antaa muutaman esimerkin tästä. Yksi asiakirja, joka on marraskuulta, en anna tätä tarkkaa päivämäärää, mutta siinä se on EASn hallintoraportista ja kun puhutaan DEVCON henkilöstökuntaa, niin pahoittelemme, että emme voineet viedä loppuun työjärjestöltä komission yksiköiden ja ulkosuudenhallinnon välillä, siis lainaan tätä. Ja kirjassa jatkossa sanotaan, että henkilökunnan pitäisi keskittyä annettuihin tehtäviin, vastuutehtäviin huolimatta, että pyritään suurempaa joustavuutta. Nyt haluaisin antaa vielä toisen esimerkin, missä hallinnointiraportissa todettiin viime vuonna, että ulkosuhdehallinnon perustaminen erillisenä yksikönä luo tiettyä hajautuneisuutta komission rahoittamiin projekteihin. Ulkosuhdehallinnon henkilökunnan pitäisi voida täysin osallistua edustustojen operatiiviseen toimintaan. Tällä hetkellä tilat eivät sovi pienille valtuusdelegaatioille. Siteeraan vain näitä sisäisiä asiakirjoja. Sitten vielä aivan lyhyesti viimeinen pikkuesimerkki missä he totesivat, että kun on luotu ulkosuhdehallinto ja määriteltiin henkilökunta, nimettiin henkilökunta, niin komissio on, tämä on vaikuttanut huomattavasti ohjelmointiin. Sitten vielä toinen lainaus viranomainen tässä toteaa, että jotta voitaisiin estää kehitysavun keskeytyminen, pysähtyminen alueellistetuissa edustustoissa, niin operatiivinen henkilökunnan pitää tarkistaa, etteivät, ettei sokeasti hyväksytä asiakirjoja ilman, että mitenkään voi tarkistaa paikan päällä tilannetta. Sitarasin nyt vain näitä asiakirjoja, olemme todenneet tässä tutkimuksessamme tai käsitellä tutkimuksessamme. Ja vaikka nämä seikat välitettiin esikunnan tietoisuuteen 15. maaliskuuta vuosi sitten, niin syyskuun loppuun mennessä ei ollut edes vastausta vielä saatu, joten ehkä on moniakin hyviä syitä sille, että ei vastausta tullut, mutta näin kuitenkin on. Nyt olen ylittänyt puheaikan, joten en mene näihin viime ajan tapahtumiin tai kehitystrendeihin ja välitän ne teille sitten paperilla myöhemmin. Kiitoksia. Kiitoksia oikein paljon näistä tiedoista. Sitten meillä on vielä keskustelu. Herra Kökeleere. Kiitoksia äh, kutsustu tähän kuulemiseen. on lyhyt alustus perustuen tutkimuksen, jonka tein Euroopan parlamentille nousevista valtioista, BRICS-valtioista ja muista, ja perustuen äh, tietoihin, jotka saan kollegoilta Afrikasta ja Aasiasta. Minulla on neljä äh, ihan pientä kalvoa, mutta ruutu on liian pieni, joten tulee näkemään tätä otsikkoa. Eurooppa Euroopan ö, ulkopolitiikkaa, ö, relevanssin etsintä ö, ja kohti tällaista ulos, ulkoa sisään lähestymistapaa. Päähuolenaiheemme on, että me usein pidämme haasteena sitä, että muun maailman kolkat eivät näe EUta relevanttia. Minä pidän tätä pääongelmana, e, että seuraavan 50-20 vuoden aikana Euroopan unionin relevanssi mm, tulee kyseenalaiseksi. Silloin ei ole merkitystä siltä, onko hyvä strategia, jos muut maailmankolkat eivät enää kuuntele meitä tai eivät pidä meitä tärkeänä. Silloin tuon hyvän strategian vaikutus tulee heikkenemään useita konteksteja, joita halusin korostaa. Kaikki tiedämme ne, mutta emme näe, välttämättä aina ymmärrä näiden muuttuvien kontekstien ö, merkitystä. Ensimmäinen konteksti tätä ei ehkä näe kovin hyvin, ö, mutta tämä on maailmankartta, joka on kiinaksi. Ja kuten näette, Eurooppa on varsin marginaalinen ja tässä keskitytään enemmänkin Tyynemeren alueeseen ja Yhdysvaltoihin. Ja tässä on mielenkiintoista se, että yhteyksissäni aasialaisiin ja afrikkalaisiin kollegoihin käy ilmi, että pitävät noita nousevia valtioita, kuten Kiinaa, yhä uskottavampina, tehokkaampina ja merkittävimpinä. Ja tämä on huolenaihe, koska Euroopan unionilla on tärkeä politiikka, mutta se ei ole tehokasta. Ja sitten tämä on toinen kalvo. Tässä näette, että on yhä useampia uudenlaisia verkostoja ja valtarakenteita. On BRICS, IPSA, APIC, Shanghai, neuv- yhteistyöneuvosto ja useita asio- verkostoja, joista emme tiedä yhteyksissä niin kiinalaisten ja asialaisten kollegojen kanssa käy ilmi, että nämä verkostot johtavat yhä enemmän tuloksiin näiden maiden politiikassa ja tässä neuvoni niin ulkosuhdehallinnolle Euroopan parlamentti eikä keskittykö vain valtioihin, vaan varmistakaa, että Euroopan unionilla ja ulkosuhdehallinnolla on mahdollisuus ke- kuunnella keskusteluja kaikissa näissä epävirallisissa verkostoissa, koska olen kuullut asiallisista kollegoiltani, niin, että ne ovat paljon tehokkaampia kuin me usein ajattelemme. Seuraava haaste, ihmiset. Me kaikki tiedämme, että ihmiset ovat tärkeitä, me olemme tyytyväisiä mallankumouksiin eri maissa. Minun ongelmani on se, että pelkään, että EU ei pysty vastaamaan näiden ihmisten tarpeisiin. Ja nämä tarpeet liittyvät työttömyyteen, perustarpeisiin. Pääongelma tässä on se, että nämä ihmiset ei pelkästään arabimaissa, vaan myös Afrikan maissa – Äh, on se, että äh, he pitävät Kiinaa paljon relevanttimpana ja tehokkaampana toimijana, joka pystyy auttamaan heitä. Pohjois-Afrikan äh, valtion kansalaiset pitävät islamistisia liikkeitä paljon tehokkaampina avuntarjoajina ja niitä usein tukevat arabimaat Persianlahden ympärillä. Meillä täytyy olla se tällainen ulkoa sisään lähestymistapana. Meidän tulisi lähteä ainoastaan niistä välineistä, joita meillä on täällä Euroopassa. Ne välineet, jotka eh, parlamentti ja ulkosuhdehallinto on kehittänyt viimeisten vuosien aikana ja nyt jo näkyy, että eh, se on vaikeaa. Meidän tulisi katsoa asiaa enemminkin ulkopuolisten valtioiden näkökulmasta, mitä ne voivat odottaa, miten EU voi osoittaa, että se on relevantti. Ja minun mielestäni eh, päämandaatti ulkosuhde hallinnolle ja edustustolle pitäisi olla tällainen kartoittamistoimenpide, jossa nähdään jokaisen alueen kohdalla, mitä tavoitteita nuo alueet haluavat saavuttaa, mikä on niille tärkeää eikä pelkästään meille tärkeää. Ja millaista politiikkaa EU sitten voi kehittää osoittaakseen, että se on relevantti. Koska ainoastaan jos osoitamme, että voimme olla relevantteja, voimme pyhyä myös ihmisoikeuksista ja demokratiasta sen jälkeen. Kysymys kuuluu tämän kart raportoitustoiminnan jälkeen tarvitsemme tiekartan, jossa on selkeitä näkyviä prioriteetteja. Ja tämän olen kuullut afrikkalaisilta kollegoilta, niin kiinalaiset pystyvät saamaan aikaan hyvin käsin kosketeltavia tuloksia, EUkin pitäisi pystyä siihen. Ulkosuhdehallinto tarvitsee paljon enemmän asiantuntijoita Kiinassa, Aasiassa, jotka osaavat Kiinaa, mandariini Kiinaa, Arabia, bi, me tarvitsemme enemmän asiantuntijoita arabimaailmassa. Me tiedän, että budjetti ei tule nousemaan. Tämä tarkoittaa sitä, että ulkosuhde hallinnon täytyisi tehdä paljon enemmän yhteistyöstä aivoriihien ja uuden kansainvälisten järjestöjen asiantuntijoiden kanssa. Lisäksi ne täytyisi muuttaa rekrytointipolitiikkansa ja henkilöstöpolitiikkansa. On aivan absurdia, että jotkut niistä harvoista ihmisistä, jotka ähm, joka osaa Kiinaa ja joka oli edustustossa äh, Pekingissä, työskentelee nyt Tunisiassa. Äh, meidän on muutettava tätä henkilöstöpolitiikkaa ja meidän täytyy myös selittää äh, suurelle julkisuudelle, miksi Euroopan unionin on otettava paremmin huomioon kolmansien maiden edut ja niiden maiden kansalaisten edut. Kiitoksia. Ah, uh, Naiset ensin, eikö totta? Gracias, señor presidente. Kiitos, puheenjohtaja. riippumatta nyt niistä äh, henkilö- ja henkilökohtaisista kysymyksistä, jotka ovat liittyneet tähän korkean edustajan kysymykseen, niin minun mielestäni meidän täytyy nyt äh, ryhtyä työhön ja meidän tulee keskittyä olennaiseen. Miten ulko- suhdehallinto on saatu käyntiin. Se on tehokkaampi, näkyvämpi ja yhtenäisempi. Oli tarpeen varmasti ajatella sitä, että ulkopolitiikan suuret ongelmat Lähi-idässä, Iranissa ja eli jäätyneet konfliktit, niin ei kai kukaan nyt kuvittele, että ne automaattisesti näin ratkeaisivat ei. Mutta aivan varmasti on ilmeistä, että ulkopolitiikastamme tulee yhtenäisempää ja johdonmukaisempaa. Kaikki tiedämme, että ei tämä helppoa ole. Tässä kuulemistilaisuudessa haluaisin muistuttaa, että Euroopan parlamentti pyysi, että ulkosuhdehallinto olisi nivottu komissioon, mutta nyt tästä tuli sitten tällainen hybridi, jolla on myös hallitusten äh, välinen ulottuvuus ja tämä on tietenkin äh, aiheuttanut ongelmia kun ajatellaan vaikkapa YK, YK yleiskokousta ja Euroopan unionin osallistumista siellä. No, tämä kysymys ratkaistiin tyydyttävästi sitten UNESCOssa Palestiinan jäsenyys ja muut kysymykset ovat varmasti osoittaneet selvästi, että hallinnon perustaminen ja kehittäminen on ollut menestys, mitä tulee ihan henkilöstökysymyksiin. Ja voimme olla tyytyväisiä, vaikka aivan ilmeistä on, että paljon on vielä tehtävää jäljellä. Ja minusta puheenjohtaja tuntuu siltä, että arabikevään esimerkki on erittäin myönteinen esimerkki. Olihan turvaneuvostossakin, kun hyväksyttiin tämä Libyan ilmatila, tilan sulkemiskysymys, niin olihan sielläkin tiettyä keskustelua. Mutta joka tapauksessa tämä vahvistettu naapuruuspolitiikka mielestäni on osoittanut toimivansa. Ja nyt äh, ei varmaankaan saa käydä niin, että tästä ulkosuudenhallinnosta tulee jonkinnäköinen pelinappula äh, jäsenvaltioiden valtapelissä. Ei vaan sen on todella ajettava Euroopan unionin yhteistä asiaa. En nyt puhu liian pitkään, haluan vain todeta, että ainakin minun ryhmäni katsoo täällä Euroopan parlamentissa, että olemme suhteellisen tyytyväisiä äh, korkean edustajan toimintaesitoumuksiin yhdellä poikkeuksella, nimittäin ulkoasiain neuvostosta ja sen kokouksista tiedottaminen aiemminhan meillä oli kolme tahoa. No nyt herra Phil tuli ja aiemmin, tai aiemmin ja nyt myös puheenjohtajavaltio tulee vieraksemme, mutta vuoropuhelu ehkä toimii aiemmin paremmin. Eli paljon tässä on vielä tehtävää, vaikka tässä nyt ihan myönteinen saldo onkin ensimmäisestä vuodesta. Jäsenvaltioiden täytyisi koordinoida ehkä toimensa paremmin ja olla paitsi reaktiivinen myös toimia ennalta ja rohkeasti. Ja todella nämä vaikutelmat ovat myönteisiä ja rakentavia niin, että mekin voimme antaa korttimäkekoon, kun ulkosuhdehallinto entisestään vielä parannetaan. Kiitos. Thank you, Mr. Chairman. I also, and my group also makes a... Puheenjohtaja, minun ryhmäni ja minä myös arvioimme myönteisesti EEASn työtä ensimmäisenä vuonna, kun palvelua on kehitetty ja rakennettu ja rakentavalla tavalla myös osoitamme niitä kohtia, joissa tarvitaan parannusta. Ja sehän on ihan normaalia ja luonnollista. Pidin tästä kun sanottiin, että tietysti ulkoisen hallinto perusti samaan aikaan, kun tuli valtavasti kriisejä kaikkialla ympäri maailmaa, ja tämä tietenkin on ihan luontevaakin, mutta tilanne tästä vielä vaikeutui entisestään. Rakentavalla asenteella olemme mukana tässä toiminnassa. Edust- puheenjohtajamme kautta, joka oli myös Madridissa mukana, Roberto Galtieri. Ikävä kyllä hän ei tänään voi olla täällä paikalla. Tiedän, tiedän tämän konkreettisen työn hänelle tietysti, mutta voin kuitenkin sanoa, että tällaisella rakentavalla asenteella olemme korostaneet ongelmia puutteita, joita olemme todenneet ja joita voidaan kyllä varmasti selvittää. Ja ne täytyykin voida selvittää, koska yritämme todellakin antaa laajoja toimivaltuuksia ulkosuuden hallinnolle. Ja me haluamme, että se toimii strategisella tavalla, niin kuin lähettiläs äh, Vimo otti esille selkeät prioriteetteja. Ehkä kaikkeen emme pysty, voimme tehdä kuitenkin paljonkin, ja, mutta meillä täytyy olla kuitenkin tietty prioriteettilista olemassa. Voimme todeta, että puutteet ja ongelmat liittyvät ensinnäkin suhteisiin komission kanssa. Monia esimerkkejä voisin ottaa esille, mutta en nyt tähän ryhdy, mutta korostan nyt vaikka sitä, että komissio ei ole pystynyt täytäntöön panemaan sitä, mitä sovittiin Madridissa koskien näitä vakausvälineitä. Ja sitten toinen seikka, miten komennusketju toimii, onko se tehokas ja mistä tämä jako tehtäviin pääsihteeristön, toimenpaneon pääsihteeristön ja ähm, päähallintojohtajan välillä. Tämä ei ole sellaista yhteistyötä, jota mielestäni, mielestäni pitäisi olla horisontaalissa tai maantieteellisissä tehtävissä. Ja tämä ei ole oikein selvää myöskään, miten se vaikuttaa kriisiin reagointiin, ja tämä sitten vaikuttaa kielteisesti johdonmukaiseen toimintaan kommentoketjussa. Voisin mainita yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan matalan profiilin tässä yhteydessä. Toisaalta on tämä finanssikriisi, rahoituskriisi, johon kaikki jäsenvaltiot nyt kiinnittävät huomionsa ja siksi pyritään kokoamaan voimavaroja, no, he ovat hyviä puhumaan näistä, mutta eivät kuitenkaan näin tee oikeastaan. Emmekä saa aikaan sitä johtajuutta, jota haluaisimme ulkosuudehallinnolta ja sen korkealta edustajalta. Ja me kuitenkin tuimme tässä tällaista pyrkimystä ja johtavaa johtajuutta ja pyrimme painostamaan jäsenvaltioitakin tähän suuntaan. Emme halua puoltaa minkään jäsenvaltion etuja, mutta edistää, edistää yhteistä eurooppalaista etua. Ja muuten, mitä tulee ulkosuhdehallinnon relevanttiuteen ulospäin ajate, ul, ulkopäin ajatellen, mistä täällä puhuttiin. Sitten vielä yksi kysymys. Balanssi e- EU-virkamiesten ja jäsenvaltion virkamiesten välillä. Olen samaa mieltä, mitä sanottiin aikaisemmin, että emme halua tämän muuttuvan minkälaiseksi jäsenvaltioiden väliseksi kilpailuksi. Olemme pyytäneet tutkimuksia sukupuolitasapainosta, maantieteellisestä tasapainosta ja sitten toimivaltuudet. Ja tietysti nämä kielitaitokysymykset, jotka tulivat esille professorin puheenvuorossa. Todella tärkeitä kysymyksiä. Ja sitten demokraattinen tilivelvollisuus, vastuullisuus. Paljon tietysti on parannettu ja arvostamme sitä kyllä täällä parlamentissa. Mutta tämä on kuitenkin alue, jolla vähän ryhdikkäämpää rakennetta tarvittaisiin, pitäisi parantaa strategista vuoropuhelua. Siitä olisi hyötyä varmasti meillä tulee olemaan tilaisuus tätä kaikkea jatkossa kehittääkin. Sitten Rova Näits. Uh, Mr. President, your colleagues, uh, uh... Puheenjohtaja, hyvät kollegat, hyvät herrat ja äh, naiset ja herrat, jotka edustavat te ulkosuudenhallintoa. Ensinnäkin haluaisin sanoa, että olemme hyvin iloisia siitä, että tämä kuuleminen järjestetään äh, ulkosuhdehallinnon toiminnan <clears throat> ensimmäisenä vuosipäivänä. Ja haluaisin jakaa äh, puheaikani muiden valtuuskunnan kollegojen kanssa, jotka halusivat puhua. Äh, puhun ihan lyhyesti. Haluaisin sanoa muutaman asian. Ensinnäkin, kun parlamentar Ashton tuli tänne ja lupasi, että hän äh, perustaisi ulkosuhdehallinnan ennen vuoden loppuun mennessä. Useat meistä silloin epäilivät, että voisiko se koskaan olla mahdollista. Ja hän kuitenkin onnistui siinä. Ja vuoden loppuun mennessä tai seuraavan vuoden ensimmäisiin ensi päiviin mennessä se oli pystyssä. Se ei ehkä ollut täydessä toiminnassa, mutta toiminnassa kuitenkin ja se on jo aikamoinen saavutus. Toiseksi, että on toiminut kaikkien niiden tapahtumien aikana, jotka me kaikki olemme nähneet, on ollut todellinen suoritus. Kolmanneksi, kolmanneksi, kolmanneksi, vaikka kuinka haluaisimme, että ulkosuhdehallinto prioritoisi tiettyjä maantieteellisiä alueita, vaikka kuinka haluaisimmekin, että näin olisi, niin meidän on ymmärrettävä, että maailma sekaantuu asioihin ja halusimme tai emme, meidän on tehtävä asian suhteen jotain. Ja lisäksi parlamentti odottaa, että korkea edustaja puhuu suoraan aika nopeasti ja tämä ei aina ole helposti hoidettavissa. Kuitenkin minä ja ryhmäni uskomme, että meidän päävastuumme on lähinaapurustomme, koska tässä on kyse meidän takapihastamme tai etupihastamme ja se on päävastuualueemme. Ja sitten pieni piikki yhdelle näistä edellisistä puhujista. Minä henkilökohtaisesti sanoisin, että olisin varsin kauhuissani, jos Parontar Ashton e, tekisi e, lähiaikoina samaa, minkä Kiinan viranomaiset tekivät. thank you, Chair. On... Kiitos puheenjohtaja. Oman ryhmäni nimissä aloittaisin puheenvuoroni toteamalla, että alussahan kaikki tiesivät, että tämä ulkosuhde hallinto tulee olemaan erittäin vaikea hanke saada pystyyn, kuka hyvänsä sitä sitten yrittäisikin. Ja tätä toimintaa estää jo pelkästään se, että Lissabonin sopimuksessa on asian suhteen puutteita. Tämä ei ole täysin oikein yhtään mitään, vaan se on vähän sitä ja vähän tuota ja vähän kolmatta. Minulla on sellainen vaikutelma, että puutteita on edelleen kovastikin, mutta kyllä te olette paljon saaneet aikaan. Ja niin kuin joku teistä totesi, tämä on varsin monipuolinen palvelu ja kun ajatellaan edustustojen hyväksyntää jäsenvaltioissa ja myös kolmansissa maissa, joissa nämä edustustot toimivat, niin tämä on ne on otettu hyvin vastaan, että ne edustavat todella koko Euroopan unionia, eivätkä yksittäisiä jäsenvaltioita. Eli kyllä tässä on paljon saavutettu. Ja tässä on tosiaan komissio, neuvosto ja jäsenvaltiot. Se, että nämä kolme tahoa on osattu yhdistää, ei ole mitenkään helppo tehtävä ollut. Ja ää, toivotan teille onnea matkaa myös tulevaisuudessa ihan myönteisessä hengessä siis tosiaan. Mitä tulee yhteistyöhön edustustojen ja jäsenvaltioiden suurlähetystöjen välillä olen kuullut, että on olemassa tällainen uusi järjestelmä, että eri jäsenvaltioiden suurlähetystöt ja edustustot voivat tehdä yhteisiä raportteja. Voisitteko kertoa tästä joka enemmän ja mihin tämä toivoaksenne johtaa? Toinen tai yksi asia, missä haluaisin hiukan painostaakin ulkosuhdehallintoa, olisi, että se ottaisi johtoaseman ihan strategisessa EUn ulkopolitiikassa ja että edustustot ottaisivat johtoaseman poliittisissa kysymyksissä yhdessä jäsenvaltioiden kanssa. Ja jos kaikkia jäsenvaltioita ei aina saada yksimieliseksi esimerkiksi tietyissä ihmisoikeuskysymyksissä, niin minun mielestäni parlamentin hyväksynnällä edustuston päällikön tulisi voida edetä asiassa. Tiedän, että kaikki eivät ehkä tällaisesta ajatuksesta pidän, mutta minä pidän. Ja Haluaisin, että EAS voisi eh, esimerkiksi eh, naisten asemaa eh, järjestelmässään parantaa niin, että naisia saataisiin korkeisiin virkoihin. Francisco Rantner sanoi kriisinhallinnasta. Te sanoitte, että no tässä edetään, mutta milloin odotatte, että tämä laiva sitten purjehtii satamaan ja missä kunnossa oletatte laivan satamaan saapuvan? sanamuotoinen lainataksenne. Ja tuleeko kriisin ennaltaehkäisyyn, kriisin hallintaan sekä rauhan rakentamiseen kokonaisvaltaisempi lähestymistapa ja otetaanko tämä siviilipuoli voimakkaammin mukaan, koska tällä hetkellähän suunnittelukapasiteetista ja henkilöstöstä Äh, on kuitenkin taustaltaan sotilashenkilöitä, vaikka useimmat näistä operaatioista ovat luonteeltaan ihan siviilioperaatioita. Eli tulevatko siviilit entistä paremmin mukaan? Te viittasitte myös Jassan ja Defcon. Tiedän, että tässä on edelleen hiukan epäselvyyttä siitä, kuka tekee mitäkin. Olen myös kuullut Concordilta, kehitysverkostolta, että on sellainen vaikutelma, että vaikuttaisi siltä, että kehitys yhteistyökysymyksistä ei olla niinkään kiinnostuneita. Voisitteko kertoa tästä jotain yksityiskohtia, miten tätä voitaisiin tulevaisuudessa parantaa? Kiitos. Well, um, Kiitoksia puheenjohtaja. Vuosi eteenpäin. ECR-ryhmänä tietysti haluaa tukea ulkosuuden hallintoa, mutta kaiken kaikkiaan juuri on vielä pohtimassa tilannetta. Libyan kohdallisesti oli ongelmia, mutta nyt on paremmin onnistuttu erityisesti Iranin kohdalla esimerkiksi oletaan, että todennäköisesti ei ole ym- hämmästyttävää, kun ajatellaan tämä rahoituskriisi ja muut kamppailu EU-ssa. Ja se on tavallaan viennyt huomion jäsenvaltioiden johtajilta tärkeistä ulkopoliittisista kysymyksistä, ja koska tämä on ollut vaikea vuosi kaiken kaikkiaan EUlle, niin tuskin on hämmästyttävää, että ulkosuudenhallinto on ollut tavallaan takapenkkiläisenä hiukan. Mielestäni tiimi on kuitenkin ollut erinomainen. Minun on erityisen vaikutuksen David O'Sullivan, Pierre Vimon. Ja mielestäni he ovat tehneet erittäin kovaa työtä, pyrkineet saamaan aikaan upouuden palvelun ja ovat perinneet historiallisen edustustoverkoston komission ajolta, joka keskittyy kauppakysymyksiin ja yhteistyö, kehitysyhteistyön eikä niinkään ulko- ja turvallisuuspoliittisiin kysymyksiin. Mielestäni jo Tietysti missä määrin valtteja käytetään hyväksi, pitää vielä tarkistaa, ja maantieteellinen tasapaino on tärkeä. Barbarossa toimitaan, mutta Panamassa ei olla ollenkaan läsnä. Olen tyytyväinen siitä aloitteesta, johon David O'Sullivan on ryhtynyt alkaa tarkistaa tilannetta. Sanottiin, että palvelu voisi johtaa säästöihin jäsenvaltioissa, ajatellen kahdenkeskisiä edustusta, erityisesti pienissä maissa. Tämä vielä pitää todistaa, mutta se kyllä voidaan todistaa toteen, niin se olisi valtava plussa ulkosuudenhallinnolle se, että markkinoista eteenpäin ryhmäni hiukan vastustaa sitä, että EAS vaatii näitä konsuli, antaisi konsul, konsulipalveluita. Varsin vähän on mielestäni estetty, tai siis sitä on vastustettu EU-lähettilät korvaisivat kiertävän puheenjohtaja tämä on varsin hyvin, ihme kyllä. Erityisesti pidän tästä avoimuudesta AFET-kuulemisessa, jota olemme pitäneet EASn ja lähettiläiden kanssa. Ehdokkaat ovat olleet loistavia, laadukkaita henkilöitä ja paljon enemmän aktiivisemmin on oltu yhteydessä parlamenttiin kuin aikaisemmin, kun olen kuitenkin ollut täällä 12 vuotta jäsenenä ja Paljon on pyritty myös helpottamaan meppien työtä. Meitä on kuultu monissa eri kysymyksissä. Näin ei koskaan aikaisemmin ollut. Tämän päivän äh, läsnäolemenestystä tästä, todistaa. Sitten vähän epämääräisempi tilanne on, kun mennään kolmasin maihin. Joskus tuki on aivan erinomaista edustustoista, joskus taas sellaista tukea saada ollenkaan. Ja tässä pitäisi olla johdonmukaisempi. Minun ryhmäni tietenkin haluaa vastinetta rahalle. Me vaadimme budjettineutraaliutta, Pelkään kuitenkin, että näin ei vielä tässä vaiheessa ole, mutta vuoden jälkeen sanoisin kuitenkin, että olen ollut myönteisesti yllättynyt eri alue- Niin kuin Rova Lunacek, olen erittäin tyytyväinen tähän reaktiiviseen eikä proaktiiviseen rooliin, joka korkea edustajalla monissa kysymyksissä viime aikoina on ollut. Kiitos. Is no, it all done? No, Ja, ja poliittisten ryhmien puheenvuorot on nyt kuultu. Ehdottaisin, että kuulemme nyt vastauksia ja tämän jälkeen esitämme vielä toisen kysymyskierroksen. Komission jäsen ensin. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Tämä ensimmäinen puheenvuorokierros vahvisti sen, että olemme saaneet aikaan merkittävää edistystä. Olen Davidin kanssa täysin samaa mieltä siitä, että halku ei ollut helppoa, ei EAS eikä myöskään komissiolle, koska mekin jouduimme toteuttamaan merkittäviä rakennemuutoksia, mutta nyt ollaan sellaisessa vaiheessa, jossa voidaan todella nähdä, miten Euroopan ulkosuhdehallinto ja komissio voivat vahvistaa toisiaan. On valtava alue, joka tähän asti on jäänyt ehkä aika vähälle huomiolle. Ja ehkä voisin nyt kiinnittää yhteen tärkeään ulottuvuuteen yhteistyössämme huomiota, nimittäin se, että kyse on myös tärkeistä EUn sisäisistä politiikoista. Olemme nähneet, että kumppanimme ovat erittäin kiinnostuneita energiapolitiikastamme, ympäristöpolitiikastamme, kaupasta, innovaatioista, koska me olemme näillä aloilla johtavia, johtava taho maailmassa ja kumppanimme maailmalla haluavat tehdä meidän kanssamme yhteistyötä näillä aloilla ja siksi on ehkä vähän vaikea hyväksyä täysin analyysiä, jonka professori Kagler esitti akateemiselta kannalta – se varmasti on näin, mutta meidän mielestämme käytännössä meillä ei ole mitään relevanssiongelmaa. Puhumme usein kasvavien talouksien edustajien kanssa. Jotkut usein unohtavat, että EUn talous on huomattavasti suurempi kuin kaikkien BRICS-talouksien yhteensä. Eli kyllä me olemme suurin viejä, innovoiva taho ja myös investointi investointeja houkutteleva taho. Ja kyllä meidän roolimme on aivan ilmiselvästi vahvistunut G8 ja G20kin ryhmissä. Ja voidaan nähdä, että monen välinen Dohan kierros toki ei ole edistynyt toivotulla tavalla, mutta silti voidaan nähdä selkeää kysyntää kumppaniemme taholta. He haluavat esimerkiksi kahdenvälisiä kauppa sopimuksia. Me haluamme nähdä, miten voisimme tällaisissa kysymyksissä tehdä yhteistyötä niin, että meillä esimerkiksi olisi kylliksi henkilöstöä käymään näitä neuvotteluja. Nämä kysymykset, kysymys siitä, mitä Kiina ja EU tekevät Afrikassa esimerkiksi, emmekö voisi olla ylpeitä siitä, mitä teemme Afrikassa, koska me todella välitämme omia arvojamme. Kaikki hankkeemme pohjautuvat ihmisarvoon, ihmisoikeuksiin, kestävään kehitykseen, ähm, hyvään hallintotapaan, äh, kestävään hallintoon ja tietenkin myös äh, ihan äh, vastuumme EUn veronmaksajille. Kyllä tähän tiettyjä, tiettyjä esteitäkin liittyy, mutta voimme olla ihan ylpeitä, koska näitä hankkeita esimerkiksi Afrikassa on todella koko joukko. Ja asia pitäisi katsoa myös tältä kannalta, koska olin hyvin vaikuttunut, kun näimme näistä, tämän grafiikkaesityksen näistä kaikista eri ryhmistä, joissa mukana olemme. Mutta ollaan nyt rehellisiä. Kun matkustan ympäri maailmaa, ja eri huippukokouksissa näin, kuinka valmistautuneita olemme ja järjestäytyneitä olemme verrattuna näihin muihin, joten älkäämme nyt sellaisia ryhmittymiä Euroopan unionin verratko, jotka järjestäytyvät ehkä kerran vuodessa ajamaan jotain yhteistä asiansa. Kiitos puheenjohtaja. Puheenjohtaja, yritän vastata joihinkin kysymyksiin ja jättää muut kysymykset Davidille ehkä. Otan ne helpommat relevanssista ja siitä, mitä komission jäsen juuri sanoi. Olen täysin samaa mieltä hänen kanssaan. Eräs asia, joka kovasti minun vaikuttaa. On tietenkin totta, että meillä on tulossa uusia nousevia valtioita, maailma muuttuu, kansainvälinen yhteisö muuttuu, mutta päinvastoin kuin täällä sanottiin, mielestäni on hyvä asia, että nämä valtiot tulevat hyvin tehokkaasti mukaan ja ovat kilpailukykyisiä. Olemme kaikki tästä samaa mieltä. Ei ole kyse niinkään EUn relevanssista, kuten Kuten täällä sanottiin, taloudelliset luvut osoittavat, että olemme vielä hyvin relevantteja ja pyytäisin puhuja tulemaan tänne toimistooni, niin David ja minun toimistoon ja katsomaan, kuinka paljon vierailijoita luoksemme päivittäin tulee, jotka usein pyytävät meiltä vain rahaa eikä muuta, mutta jotkut myös poliittista ohjausta. Ja jos äh, katsotte, mitä arabikevät on tuonut, siellä voi äh, havaita juuri sen roolin, joka Euroopan unionilla on, ja sen lisäarvon, jonka voimme tuoda äh, verrattuna siihen, mitä jäsenvaltiot voivat tehdä. Olemme pystyneet pitämään oven auki Arabiliittoon, Afrikan unioniin, huolimatta näistä sotilaallisista toimista ja useiden valtioiden varaumista. Euroopan unioni onnistui olemaan jonkinlainen silta, joka piti yllä yhteyksiä eri ryhmittymiin näissä maissa, ja tämä on ollut erittäin hyödyllistä. Joten ei ole kyse niinkään relevanssista, vaan siitä, että luodaan uutta roolia, uutta missiota ja paikkaa, joka Euroopan unioni on löydettävä tässä muuttuvassa kansainvälisessä maailmassa. Tämä on suuri haaste, mutta minulle tämä on vähän eri asia kuin, että pohtisin, olemmeko relevantteja vai emme. Toinen kysymys tulee Anna Gomesilta. Hän puhui jakamisesta ja voimavarien yhdistämisestä. Olen samaa mieltä hänen kanssaan siitä, että meidän täytyy olla kunnianhimoisempia, mutta pääongelma tässä on, ja se on varsin monimutkainen ongelma, ei ole niinkään jäsenvaltioiden ongelma. Heidän ne kyllä ymmärtävät, että meidän täytyy yhdistää voimavaramme ja jakaa, koska niillä kaikilla on sama talouskriisi edessään. Mm, mutta talouskriisi nyt opettaa meille, että meidän on yhdistettävä voimivaramme. Mutta kun puhut tästä voimavarojen yhdistämisestä ja jakamisesta, niin mukaan tulee myös erilaisia teollisuuden aloja ja yksityisiä yrityksiä. Ja tämä on hankalampaa, koska niille on annettava takeita, niiden on tunnettava luottamusta ja luotettava näihin ohjelmiin. Ja tämä vie aikaa, näin pahoin pelkää, mutta olemme menossa kuitenkin oikeaan suuntaan. Ja me olemme yhdistämässä toimintaamme ja jakamassa sitä samanaikaisesti, kun Amerikan hallinto on luomassa tätä älykästä puolustusta, niin me ole mitenkään naurettavia näissä ehdotuksissamme. Tämä näkyy seuraavassa Naton Chicagon huippukokouksessa, uskon. Sitten puhu, kysyttiin kriisinhallinnasta eh, ja siitä kelluu se. Kyllä sen mielestäni kelluu. Ö, eh, vie paljon aikaa saada kaikki samaan laivaan, mutta mielestäni tämä on suuri menestystarina. Se tapa, jolla me nyt eh, luomme kriisifoorumin Syyriassa tai Libyassa, ei pelkästään ulkosuhdehallinnon, kautta, vaan myös Ekkon tai Defcon kollegat tai kollegat muista komission palveluyksiköistä ovat tulla mukaan. Myöskin neuvoston kollegat ovat mukana, koska tämä on tapa äh, ja paikka, jossa voimme jakaa tietoa ja yrittää tehdä yhteistyötä yhä myönteisemmässä hengessä ja mielestäni tämä on hyväksi. Äh, tähän meni aikaa, koska tämä ei ollut hallintokulttuurina, kun aloitimme. emme käsitelleet kriisinhallintaa niin kuin meidän olisi pitänyt, ja tämä nyt on ollut suurta edistystä. Meidän täytyy tehdä enemmän, ja olen aivan samaa mieltä kanssanne. Puhuitte siitä, että meidän täytyy yhteisulkoturvallisuuspolitiikan siviiliulottuvuudet ottaa huomioon, kun suunnittelemme, käytämme sotilasasiantuntijoita, koska nämä henkilöt usein tietävät, miten tällaiset hankkeet tulisi suunnitelma, mutta pää ongelma, joka meillä on tällä hetkellä, on sellainen, jota korkea edustaja on kovasti korostanut, nimittäin, että samanaikaisesti kun yritämme viedä päätökseen yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan tämänhetkisiä hankkeita, Georgia, Kosovo, Afganistan ja niin poispäin, haluamme ottaa käyttöön tai aloittaa uusia olematta varmoja siitä, että meillä on riittävästi määrärahoja siihen. Meidän tulee olla varovaisia, että olemme uskottavia, jos tapaamme Naton kollegoita ja puhumme Kosovosta, emmekä voi eh, pitää kiinni sitoumuksistamme, esimerkiksi mitä tulee poliisiyksiköihin, niin eh, neuvottelupöydän ympärillä tuntuu kyllä tällaista huolta, e, ellei enempääkin, että meidän on tämä otettava huomioon. Sitten haluaisin vain muistuttaa teitä siitä, mitä korkea edustaja itse sanoi. Hän vähän aikaa sitten oli DV-valiokunnassa. Hän on hyvin tietoinen siitä, että hän ei helposti pysty toteuttamaan kaikkia tehtäviä samanaikaisesti, koska korkea edustaja samanaikaisesti korkea edustaja, varapuheenjohtaja, ulkoasian neuvoston puheenjohtaja, monia muita asioita ja hän lisäksi joutuu vierailemaan ympäri maailmaa. Joten ajatus, että annetaan komission jäsenille tai puheenjohtajavaltioministeriöille tehtäviä, on asia, jota meidän on tehtävä yhä enemmän, mutta me emme saa unohtaa, että vuonna 2011 korkea edustaja vieraili yli 36 valtiossa, teki yli 56 työmatkaa ja tämä on se todellisuus, jossa tällä hetkellä elämme. Ja lopuksi herra Salafranka kysyi meiltä, tai korosti joitakin puutteita liittyen ulkoasiain hallinnon säännönmukaisiin tileihin. Tässäkin yritämme tehdä kaikkemme. Korkean edustajan täytyy olla eri paikoissa samaan aikaan niin, että yritämme tehdä parhaamme, jotta voimme kertoa teille kaikista näistä kokouksista ja toivottavasti pystymme parantamaan palveluamme, kun aikaa kuluu. Restricted on five minutes. Kiitoksia. Niin, sitten vielä viimeistä viisi minuuttia. Niin huomaan kyllä, että tämän aikarajoitteen Anna Gomez, en ole aivan varma, toimiiko työjako minun ja Pieren välillä niin hyvin. Nyt täällähän se toimii, kun hän vastaa näihin helppoihin ja minä vaikeisiin kysymyksiin. Ensinnäkin siihen, mitä Pixton otti esille. On totta, että yksikkönä palveluna me olemme ottaneet täyden vastuun suhteessa muihin tuomio, tahoihin, tilintarkastustuomioistuin muihin. Silloin kun kuulemme komission tai neuvoston, meidän tarvitsee tällaista tehdä. Olen varma, että vielä emme ole tätä kaikkia täydellisesti hioneet. Vieraili, korkeudustaja vieraili tilintarkastustuomioistuimessa viime vuonna oli hyvä keskustelu, ja me haluamme tällaisen avoimen, tehokkaan, nykyaikaisen rahoitusjärjestelmän. Olen, haluaisin lukea puheenne vielä kirjassa muodossa, koska olen varma, että ensimmäisen vuoden aikana tiettyä sekannusta oli. Täytyy sanoa se suoraan. En yritä sitä mitenkään peitellä. Ei ollut ollenkaan pulaa ihmisistä, komissiosta tai EAS, jotka sanoivat, että asiat eivät ole nyt oli ihan selvällä tolalla. Ja jos rehellisesti sanotaan, niin kaikki ei todellakaan ollut täydellisen selkeää ensimmäisessä vaiheessa, kun järjestöä perustettiin. Minä vilpittömästi uskon, että asiat ovat, ovat nyt paremmalla tolalla. Me olemme laatineet asiakirjan komission ja meidän keskeisestä työjärjestelystä olemme selventäneet tilannetta edustustoissa, järjestäneet eh, erilaisia rakenteita, mutta vieläkin tämä on jatkuvaa, kehittyvää työtä ja uskon, että jatkossakin vielä pystymme parantamaan toimintaamme, mutta uskon kuitenkin, että tilanne nyt on paljon selkeämpi kuin silloin, kun heti olimme aloittaneet ja olemme todellakin sitoutuneita erittäin korkean tasoiseen rahoitus sen hoitoon, mitä tulee omaan talousarvioon ja mitä tulee komission ja DEFCON ja pyrimme varistamaan, että delegaatin rahankäyttö vastaa korkeimpia mahdollisia standardeja ja tilintarkastus toimii tarkasti ja kontrolli pelaa. Mitä tulee palkkaan, rekrytointiin yksi suuri etu uudessa rakenteessa on juuri se, että meillä on etuna se, että saamme diplomaatteja jäsenvaltioista. Tämä antaa meille uuden lahjakkuus pohjan kielellisesti, poliittisesti ja analyyttisesti ajatellen ja erilaisia kykyjä ajatellen. Ja varmasti pystymme käyttämään tämän resurssimme hyvi, hyväksi tulevina vuosina. En mennyt yksityiskohtiin, mutta kun sanoitte, että on hämmästyttävää, että joku nyt puhuu Kiinaa ja onkin Tunisessa, en usko, että voimme asettaa henkilökuntaa, joka puhuu Kiinaa vain Kiinaan toimimaan Pekingin. Tämä, tämä liittyy heidän muihin taitoihinsa myös. Pitää ottaa muutkin kuin kielelliset kyvyt huomioon. Kielitaito on äärimmäisen tärkeää, mutta ihmiset tarvitsevat myös asiat asiantuntevusta ja uskon, että voimme rekrytoida jäsenvaltioista ja aina pystymme löytämään sellaisia kykyjä ja taitoja, joita ei välttämättä välttämättä heti löydy toimielintasolta henkilökunnasta. Olen Ruva Runatsekin kanssa samaa mieltä yhtäläistä mahdollisuutta, erityisesti ajatellen naisia. Kathy Ashton on sitoutunut tähän vahvasti ja muistuttaa tästä jatkuvasti. Yritämme parhaamme. Tämäkin on totta, että se, mistä etsimme näitä kykyjä jäsenvaltiosta, niin siellä usein äh, tilanne on myös hiukan epätasapainossa, mutta paljon olemme kuitenkin edistyneet, mutta työtä on jäljellä sitten yhteistyöstä edustustojen ja suurlähetystöjen välillä. Yes. Tämä informaatiojärjestelmä kasatui myös aikaan, jotta jäsenvaltioiden lähetystöt ja delegaatit voivat vaihtaa tietoa turvallisessa ympäristössä. Tämä on osa rakenteita, jossa varmistetaan parempi yhteistyö tiedonkulku jäsenvaltioiden ja meidän edustustemme välillä jotakin teknisiä ongelmia on niin kuin aina on eri IT-hankkeissa. Eilen juuri kokostimme jäsenvaltioiden kanssa tästä aiheesta. Olen luottavainen sen suhteen, että tämä asia etenee ja lisäämme mahdollisuuksia huomattavasti jakaa tietoa jäsenvaltioiden välillä. On ehdotettu sellaista, että emme rinnak rinnakkaista kehitysyhteistyötä meihin. Mutta näin kuitenkin tapahtuu. Olemme perineet paljon henkilöstöä, jotka ovat tehneet kehitysyhteistyössä työtä ja ovat erittäin sitoutuneita tähän asiaan. Ja mielestäni meillä on varsin läheiset yhteistyösuhteet komissaari Bibaksin. Aloin puhua myös kustannusten säästämisestä, mutta ehkä nyt olen yrittänyt puheaikani. A short response on some of the questions. Uh... Ehkä lyhyet vastaukset joihinkin kysymyksiin. Mitä relevanssiin tulee, niin kyllähän Euroopan unioni on yksi tärkeimpiä toimijoita edelleen mitä tulee kehitykseen, apuun ja ulkopolitiikkaan. Minä en puhu nyt viimeisestä 20 vuodesta, vaan puhun siitä, mitä kuulen kollegoiltani Afrikasta ja Aasiasta. Mitä tulee nouseviin talouksiin ja asialaisilta kollegoiltani olen kuullut, että paitsi korkeimmalla tasolla järjestetään tapaamisia, niin on yhä useampia ministeriöitä, ministeritason kokouksia, virkamiestason kokouksia eri aloilta niin, että he pyrkivät äh, yhdenmukaistaan linjojaan. Tämä ei johda niinkään äh, johtopäätöksiin, mihin olemme tottuneet Euroopassa, vaan todella vaikutukseen ihan käytännön politiikkaan. Ja se, mitä sanoin relevanssista, liittyy paitsi Euroopan unionin eurooppalaiseen malliin sinänsä ja Euroopan maihin sinänsä. Olimme aika yllättyneitä Pohjois-Afrikan maiden vaalien jälkeen siitä, että niin monet ihmiset äänestivät pikemminkin islamilaisia puolueita kuin niitä kaikkein liberaaleimpia ja eurooppamielisimpiä puolueita. Voisiko olla niin, että meidän malliamme ei pidetä siinä parhaana ja ainoana mahdollisena? Ehkä tätä kannattaisi pohtia. Ja mitä arvoihin me tulee arvojen välittämään, mitä kuulen kollegoiltani eri yliopistoista ympäri maailmaa, niin teidän arvonne ovat hienoja, mutta Kiinasta ja Etelä-Afrikasta saamme puhdasta vettä tai ensimmäisen kerran Kongossa sähköä. Tämähän on heidän kaipaamansa edistystä ja, eh- ja tällaiset syväluotavat muutokset ovat heidän toiveissaan. Eli kyllä on tärkeää saada legitimiteettiä ja oikeutus todella myös ihan ruohonjuuritasolla kansalaisten keskuudessa, että he todella tuntisivat, että Euroopan unioni saa aikaan todellisen muutoksen. Tähän meidän ehkä tulisi pyrkiä tulevaisuudessa. Kiitos. Um, well, I would uh, just like to say that... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin vain sanoa, kuten herra Osaivan sanoi, meillä oli korkea edustaja tilintarkastustuomioistuimessa Luxemburgissa ja meillä oli hyvin avoin, suora ja mielenkiintoinen keskustelu hänen kanssaan Voin myös kertoa tämän valiokunnan jäsenille, että on hyvin se, hyvin todennäköistä, että teemme tilintarkastuksen ulkosuhdehallinnosta, mutta milloin me sen teemme? 2013 ensi vuonna meillä on tämä uudelleenarviointi. Meidän on löydettävä oikea tasapaino. Ehkä paras hetki olisi uudelleenarvioinnin jälkeen ja e, Rova Ashton pyysi, että tilintarkastus olisi päätetty ennen kuin hän lähtee tehtävästään, e, joten meidän on pidettävä tämä mielessä. Joka tapauksessa aion e, ehdottaa muille tilintarkastustuomioistuimen jäsenille, että järjestämme tilintarkastuksen ennen Rova Ashtonin kauden päätöstä. Noin. Kiitos. Ehdottaisin seuraavaa. Meillä on täällä vielä yhdeksän puheenvuoropyyntöä. Puheaikaa olisi kullekin korkeintaan puolitoista minuuttia, muuten emme ehdi kuulla vastauksia. Ja Rova Kresle on ensimmäisenä vuorossa ja on numeroiden ja lukujen mestari, niin hän aivan varmasti pystyy tarkasti kertomaan meille kantansa puolesta toista minuutissa. No tällaisena vaatimattomana talousarvion valvojana en ollenkaan halua puuttua ulkopolitiikkaan, mutta haluan puhua siitä, mitä kohdissa 33-35 korkean edustajan kertomuksessa kerrotaan. Äh, tilanne on nyt se, että Euroopan unioni on henkilöstön vapaa-ajan suhteen huomattavasti avokätisempi kuin muut. Jos katsotaan vaikkapa vertausta Yhdysvaltoihin, diplomaattipalveluun, äh, kahdeksan viikkoa äh, vuosilomaa, Euroopan unioni 12 viikkoa ja Sri Lanka 10 viikkoa EU, 14 viikkoa. Meillä on periaatteessa vapaata 59 päivää vuodessa, ja tähän tulee vielä muitakin päiviä päälle. Minä pyytäisin nyt toden totta, hyvät naiset ja herrat, että ennen kuin puhutaan näistä ö, sääntöjen rikkomisesta, kun kerran joudutaan tekemään työtä siellä ja täällä, että otettaisiin nyt vakavasti tämä henkilö kuntakysymys. Henkilöstösääntöuudistuksessa tätä asiaa ei ole otettu kunnolla esiin. Ja minä kysyn kyllä itseltäni, että miten tämä oikein jatkuu. Se, että hyväksymme kaikki sääntöjen rikkomiset ilman, että nä- tätä rakenteellista pääasiaa ratkaistaan. Kiitos. Juu, mutta eikö Saksassa olla vieläkin avokätisempiä lomien suhteen? Puheenjohtaja, eh, saksalaisilla on vähemmän kuin Ison-Britannian eh, diplomaateilla loma. No niin, Rova Kiitoksia. Puhun suomea, koska edustan pientä maata, mutta ensinnäkin eh, minusta on syytä olla tyytyväinen ja tämä oli informatiivista, mutta eh, oikeastaan parempi olisi, jos eh, ulkosuhdehallintoa pystyttäisiin tarkastelemaan myös ulkopuolisin silmin, niin kuin arvoisa professori tuossa teki on syytä olla tyytyväinen, mutta sitten ihmetellä sitä, että miksi tämä kritiikki ulkosuhdehallintoa on kohtaan on niin valtava voimakasta. Esimerkiksi viimeisessä epävirallisessa ulkoministereiden kokouksessa, Gymnis-kokouksessa Kööpenhaminassa, ulkoministerit arvostelivat sanomalla ainakin EU-Observerin mukaan, että, että EU, EU-maat ovat jakaantuneempia ulkopolitiikassa kuin ennen Lissabonin sopimusta. Ja minusta tämän tyyppinen kritiikki on hyvä ottaa vakavasti, koska väitetään näin, että Pariisi, Berliini, Lonto eivät oikeastaan halua vahvaa ulkosuhdehallintoa, ja taas ulkosuhdehallinto on haluton kommunikoimaan pienten jäsenmaiden kanssa, jotka ovat luonnollisia kumppaneita ulkosuhdehallinnolle. Ja tämä pienten jäsenmaiden roolia kannattaa pohtia rekrytoinnissa, mutta myös kuuntelemassa, koska, kuuntelemisessa, koska sieltä löytyy varmasti ulkosuhdehallinnolle erittäin aitoa tukea. Ja kysynkin teiltä vaan tätä, että mistä johtuu tämä hirvittävä iso käppi teidän tyytyväisyydenne ja se valtavan kritiikin välillä? Kiitos. Äh, toimin äh, Saksan äh, ulkosuhdehallinnossa itse kymmenen vuotta ja kyllä siellä lomaajat ovat äh, aivan oikealla tasolla mielestäni. Mielestäni on aikaa huomattavaa, että saamme tänään komissiolta vastauksia. Arvostan herra Sehkovicia, mutta haluaisin kyllä kuunnella herra Juontia ehkä enemmän kuin häntä. Toinen asia. Halusimme tilanteen, jossa ei ole yhtä ainutta pääsihteeriä, vaan kärki, jolla on Policy Board ja Corporate Board. Näin toimittiinkin. Minua kiinnostaisi, miten usein nämä rakenteet tapaavat toisiaan. Sitten hallinnosta Pierre Vimo ja David Sullivan. Minä en ole oikein ymmärtänyt, miten nämä eri toimet liittyvät yhteen. Me halusimme parlamentissa erityisesti hallintopääjohtajan, tällaisen chief operating officer, mutta miten hän on ottanut myös maantieteellistä vastuuta, sitä minä en voi ollenkaan ymmärtää, koska nämä ajat ovat erittäin monimutkaisia ja siksi hallintopääjohtaja oli tarkoitettu juuri toimimaan hallintoa johtamassa. Toinen asia ovat edustustot. Tämä on ongelma, jota ei vielä ole ratkaistu ei voi olla mahdollista että nämä raportit kulkevat omia teitään. Käti Ashton, me parlamentissa halusimme, että korkealla edustajalla on oltava poliittinen poliittinen varaedustaja siinä tapauksessa, että se on tarpeen. Tähän ei tuolloin suostuttu, mutta katsomme edelleen, että tämä olisi ehdottoman välttämätöntä. Kiitos. Kiitoksia. Niin siis komissiohan kutsuttiin tänne poliittisten ryhmien yhteisestä pyynnöstä ja toiseksi huomioon siitä, miten nämä raportit kulkevat myös komissioon, niin sehän oli erittäin tärkeä sitten Rova Grunberg. Thank you, Chairman. Being a supporter of the common... Kiitoksia puheenjohtaja, koska tuen EUn yhteistä ulkopolitiikkaa. Olen iloinen siitä, että EUn ulkopolitiikasta on johdonmukais, sempaa. Olen vakuuttunut, että tarvitaan enemmän koordinointia ja strategista johtajuutta, mutta aika toivottavasti ratkaisee tämän ongelman. Haluaisin jatkaa tästä edustaja Jaakonsaaren kysymyksestä, nimittäin valtioiden jakautumisesta Lissabonin sopimuksen jälkeen ja pienten valtioiden vaikutusvallasta EUn ulkopolitiikkaan. Ei tässä ole kyse pelkästään eh, henkilökunnasta, eh, ulkosuudenhallinnosta, vaan myöskin eh, vaihtuvasta puheenjohtajuudesta. Se oli mm, kimmoke pienille jäsenvaltioille osallistua ja tehdä, vaikuttaa asioihin. Ja tätä kautta pienet valtiot ovat ehkä nyt tulleet välinpitämättömämmiksi suurille valtioille, jotka itse asiassa ovat kidnappanneet tällä tavoin EUn ulkopolitiikan. Kiitoksia. Sitten seuraava puhuja. The um, representative of the commission said... Komission edustaja sanoi, noin yhdeksän puhujaa sitten, että olemme edistyneet huomattavasti. Se tässä kontekstissa huomattavaa edistyminen tarkoittaa huomattavaa edistystä rahan käytössä. Ja tämä masentava tarina näkyy sivulla 16 tässä raportissa, jossa puhutaan myös rakenteellisesta vajeesta, joka tarkoittaa, että vieläkin enemmän rahaa täytyy maksaa ja käyttää. Libya tuli esille varhaisessa vaiheessa tänään, niin minun täytyy sanoa tämä asia. 27 jäsenvaltiota on EU-ssa. Kuusi Euroopan maata osallistui koalitioon Gaddafin hallintoa vastaan. Vain neljä näistä kuudesta kuuluvat EU-hun. Ja pointtini on tämä ei ole mitään yhteistä eurooppalaista ulkopolitiikkaa ja kannanottoa tärkeimmistä kysymyksistä, ja näin ollen ei ole mitään yhteistä eurooppalaista ulkopolitiikkaa. Koko ulkosuhdehallinto perustuu giganttiseen myyttiin. Minä väittäisin, että ei ole mitään yhteistä Euroopasta politiikkaakaan, mutta tämä on varmasti toisen keskustelun aihe. Vielä yksi kysymys. Mainittiin, että EEAS on vahvasti esillä varallisuudella, tämä voitaisiin ennakoidakin, ja haluttaisiin euron kulttuuriatasioita. Voisitteko kertoa vahvistaa, onko tällainen totta? syntyykö tällaisia euro, eurooppalaisia EUn kulttuuriatasioita vai ei, onko todennäköistä? Todennäköisesti brittidiplomaatit tarvitsevat vähän krikettiä. Eh, kilpailijoita siellä. Sitten näin eh, Sarjus Voski seuraavaksi, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Ihan yleinen huomio. Ulkosuhdehallinto on väline eikä mikään tavoite sinänsä. Ensimmäinen kysymykseni on seuraava. Tässä on kuilu ja konst- kontrasti sen välillä, että sisä, sisäpuolelta <laughs> ulkosuhdehallinto on sitä mieltä, että erittäin hyvin menee ja ulkopuolelta ollaan sitä mieltä, että ei mene. Miksi tällainen kuilu? Parlamentin odotukset olivat äh, maantieteellisen tasapainon ja sukupuolten tasapainon osalta erittäin suuret, mutta uusimmassa kertomuksessa on nyt myös todettu, että edistys on ollut erittäin myönteistä, mutta tämä ei pidä paikkaansa. Äh, edistys on ollut äh, hyvin, hyvin vähäistä ja epätasapaino on edelleen olemassa. Jos tällainen itsetyytyväisyys jatkuu, niin Euroopan parlamentin pyytämättä parannukset äh, kyllä todella, todella täytyisi sitten äh, toteuttaa. Näkyykö muuten äh, talouskriisi siinä, että mm, huomio keskittyy nyt eri asioihin? Neljäs kysymys. Kuinka tyytyväisiä olette ehdotettu? ehdotettuun rahoitukseen monivuotisesta rahoituskehyksestä vai tuleeko käymään niin kuin aina olemme tässä valiokunnassa ja talossa todenneet, että unionin ulkopolitiikka on rakenteellisesti alirahoitettua? Ja viimeinen kysymykseni, eh, miksi olla niin kauhean tyytyväisiä, kun itäisen eh, naapuruudenkin rintama on rakoilmassa? Howitt. President, in case Mr. Tannock eh, en nyt kommentoi tuota vitsiä Britanniasta ja EUsta. Sitten herra Tannock sanoo minulle, että en ole riittävän brittiläinen ALDE-ryhmä, EPP-ryhmä, SND-ryhmä sanovat että kaikki, että myönteillä on myönteinen näkemys ulkosuhdehallinnosta. Minä äh, haluan sanoa, että kansalliset äh, virkamiehet, jotka on otettu mukaan, on integroitu hyvin ja olen herra Tannokin kanssa samaa mieltä siitä, että nimitykset ovat olleet erinomaisia. Mitä tulee puutteisiin, äh, mandaatti on se, että ei oteta riskejä, yritetään saada aikaan konsensusneuvostossa. On neuvoston mandaatti, ja jos haluavat ulkosuudenhallinnon, joka ottaa enemmän riskejä, niin heidän täytyy päättää esittää. Sitten herra Vilmonilta tai herra Salivanille haluaisin esittää kysymyksen. Puhuttiin arabikevästä, onko mitään muita maakohtaisia esimerkkejä, joissa voisitte sanoa, että olemme menestyneet. Sitten komission edustajalle, herra Shevchovicille, miksi komission henkilökuntaa on edustustoissa enemmän kuin ulkosuhdehallinnon edustustoissa? henkilökuntaa. Tämä on mielestäni epäonnistuminen. Sitten tilintarkastustuomioistuimelle, kun katsotte ulkosuudenhallinnon menoja, niin otatteko huomioon entisen puheenjohtajakauden menot silloin, kun meitä niitä oli, ja aiotteko tehdä niin tulevaisuudessa. Ja sitten minä olen ollut edustustossa Pekingissä ja jos sanotaan, että tuossa edustussa on vain muutamia Kiinan puhujia, niin se on kyllä väärin. Toivottavasti vedätte tuon väittämään pois, koska siellä on todella hyviä viranomaisia, jos halu- virkamiehiä. Jos haluatte lisää asiantuntijoita, niin mistä nuo asiantuntijat pitäisi ottaa? Um, chairman. Herra Duff. Puheenjohtaja Pierre Vimont sanoi aika hiljaisesti tuossa heti iltapäivän aluksi, että jäsenvaltioilla ei ollut kunnianhimoa tai pyrkimystä yhteiseen eurooppalaiseen turvallisuusstrategiaan liittyen. Me tiedämme, mitä jäsenvaltiot eivät ulkosuhdehallinnolta halua. Ehkäpä voisimme kuulla häneltä ja kollegoilta, mitä mieltä he ovat siitä, että mitä jäsenvaltiot sitten ulkosuhdehallinnolta itse asiassa haluavat. Erityisesti Berliini, Pariisi ja Lontoo. Ennen kuin tämä on selvillä, on hyvin ongelmallista meidän arvioida vakavasti hallinnon onnistumista, niin kuin meidän on tarkoitus tehdä 2013. Toinen kysymykseni on seuraava. Miten kattava tällainen arvio, uudelleenarvio voi olla? Voimmeko me tuolloin nostaa uudelleen esiin hallintorakenteen eri tasot ja strategisen suunnittelukapasiteetin. Minun poliittisen ryhmäni ja todennäköisesti koko parlamentin toivomus olisi mennä mahdollisimman pitkälle ulkosuhdehallinnon kehittämisessä taaten se, että olemme aika laajalti tyytyväisiä, niin kuin täällä muutkin puhujat ovat todenneet sen edistykseen tähän mennessä. Seuraavaksi Roloh Piler. Ich möchte auf die Frage von Professor Kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluaisin palata tähän professori Kökelerin kysymykseen. Mikä on äh, eurooppalaisen ulkopolitiikan relevanssi? Ja haluaisin kysyä teiltä, oliko tarkastaneet tai tarkastelleet sitä, äh, miten äh, EUn ihmisoikeuspolitiikkaa edistetään tai suojellaan. EUhan on oikeastaan ainoa alueellinen järjestö, joka todella kovasti painottaa tätä asiaa. Oletteko huomanneet, että on saatu aikaan edistystä BRICS-maiden suhteen tai monenkeskisissä elimissä? Ja myöskin herra Vimonille haluaisin esittää tämän kysymyksen. Kiitoksia. Thank you very much, uh, uh, Mr. Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Uskoakseni tätä toisella kyselykierroksella – tuli esille yksi asia selvästi, siis missä määrin ulkosuhdehallinto hyväksytään jäsenvaltiotasolla. Tietysti alku ei suinkaan ollut helppo ja siinä tarvittiin aika huomattavaa kulttuurista muutosta joissakin jäsenvaltioissa, joskin ulkoministeriössä, mutta uskon kuitenkin, että oikealla raiteella tässäkin ollaan, vaikka tietysti sama ei päde kaikkiin jäsenvaltioihin, mutta sitten kun pystymme selkeästi osoittamaan synergiat ja kuinka tärkeämmäksi ja relevantimmaksi EU muuttuu, jos pystymme puhumaan yhdellä äänellä ja selkeitä merkkejä tästä näimme ulkopoliittisesti silloin, kun EU voi puhua yhdellä äänellä. Tämä näkyy G20, G8 kokouksessa tai muissa tärkeissä kansainvälisissä yhteyksissä. Tämä selkeästi osoittaa, mitä lisäarvoa EUsta on, ja mielestäni tämä on varsin vakuuttava argumentti niissäkin pääkaupungeissa, jotka alun perin ovat hiukan varautuneita sen suhteen, minkälaista kehitystä pitäisi saada aikaan ja mikä on ulkosuudenhallinnon suunta. Sitten kysymys raportoinnista ja tehtävänjaosta komission ja ulkosuhdehallinnon välillä, henkilökunnan, henkilöstön välillä, niin kuin David O'Sullivan oikein sanoi. Tästä kysymyksestä keskusteltiin, mutta myös tämä on ratkaistu. Me lähetimme yhteiset ohjeet henkilöstöllemme edustuksissa ja sitten kun puhutaan alakohtaista pääosastoista ja tiedosta ohjeista, että sieltä tulee komissiosta edustustoille ja EEA saa tietoa, edustuston päälliköt saavat tietoa ja sama pätee silloin, kun raportteja tulee takaisinpäin. Ne tietysti kulkevat pääosastoon ja suurlähetään kautta, mutta sitten päätyvät ulkosuudenhallintoon. Jos tämä ratkaistaan vielä, niin tämä ongelma varmasti häipyykin. Mitä tulee budjettiin, kollegat varmasti tätä EEAS tulevat kommentoimaan. Haluan vain vakuuttaa teille, että me teimme erittäin realistisia ehdotuksia, mitä tulee osakkeeseen viisi. Näin alustavat, olen nähnyt alustavia keskusteluita neuvostossa. Se ei suinkaan ollut helppoa. Me tiesimmekin, että tämä olisi vaikea neuvottelurupeama, mutta me todellakin yritimme osoittaa, että äh, ehdotukset on tehty selkeästi ja luonnollisesti odotamme tehokkuus plussia, mutta mielestäni tämä tässä tämä on ihan operatiivinen minimi, joka riittää saamaan aikaan minimi hyvän palvelun nimestä, tämä ehdotus saa kyllä tukea myös parlamentilta ja myös neuvostolta myöhemmin, mitä tulee budjettiin. Sitten viimeinen kysymys, minkä takia on enemmän ihmisiä komissiosta valtuus, anteeksi, edustustoissa kuin EAS asiantuntijoita. Aika luontevaa, koska komission virkamiehet ovat vastuussa siitä, miten Euroopan kehitysrahastoa toteutetaan ja käytännössä 22 miljardia euroa on tämä budjetti ja me kannamme vastuun budjettivallan käyttäjien silmissä näitä varoja pitää laadukkaasti käyttää. Useimmissa tapauksissa lähes pelkästään komission vi- vi- virkamiehet ovat näitä hankalia henkilöitä edustustoissa ja muut, jotka ovat komission virkamiehiä ja työntekijöitä, eivätkä voi tulla EAS-virkamieheksi, ovat paikallisia. Tämä on selitys sille, miksi tällaisia lukuja voidaan nähdä henkilöstössä edustustotasolla. Very, very briefly. Ihan lyhyesti puheenjohtaja. Täällä esitettiin kysymys Gimnich-kokouksesta ja siitä, että me olisimme olleet jakaantuneempia kuin koskaan aiemmin. Minä en tätä arviota kyllä jaa. Olin itse paikalla ja mitään kritiikkiä ei esitetty. Kaikki mukana olevat ministerit katsoivat, että heillä oli paljon enemmän yhteistä kuin mitä heillä aiemmin oli ollut. Joten ainut, mitä minä voin sanoa tästä, oli, että ehkäpä meidän täytyy paremmin arvioida vielä sitä, mitä siellä Kimnisissä oikein tapahtui. Mitä tulee Tanskan puheenjohtajakauteen, täytyy sanoa, että että monet jäsenvaltiot ovat eh, sitä mieltä, että he ovat menettäneet jotain. Ja kyllä EAS nyt täytyisi eh, tarttua hetkeen eh, yhteisön ulko- ja turvallisuuspolitiikan alalla, kun kiertävä puheenjohtajuus kestää kuusi kuukautta – Eh, niin heidän on helppo ottaa, antaa ikään kuin uutta tuulta purjeisiin, mutta meidän täytyy pitää tuulipurjeissa koko vuoden. Mitä tulee tähän kiertävään tai puheenjohtajuuteen, niin oltaan, olkaamme eh, rehellisiä kysyä myös eh, neuvoston puheenjohtajuudesta. Sehän oli varsinainen lippulaiva ja nyt sekin on menetetty. Libyasta esitettiin kysymys. Se että vain kuusi, no itse asiassa neljä jäsenvaltiota osallistui sotilasoperaatioon. Haluaisin lisätä, että mitä tulee koko tähän Libyan kriisin poliittiseen ulottuvuuteen ja poliittiseen kantaan, jonka Eurooppa otti, niin se oli täysin yhtenäinen yllättävänkin yhtenäinen verrattuna niihin jakolinjoihin, joita tähän sotilasoperaatioon lisääntyi, äh, liittyi. 27 jäsenvaltiosta kaikki sopivat varsin nopeasti siitä, miten tulisi toimia äh, Bengasin äh, siirtymäkauden kansallisneuvoston suhteen ja miten toimia näiden uusien viranomaistahojen suhteen, joita syntyi. Mielestäni me hyvin nopeasti äh, muodostimme yhteisen rintaman ja toimimme Libyan suhteen todella yhtenä joukkona. Tämä tulisi muistaa. Esitettiin kysymys, joka on varmaan oikein hyvä kysymys, enkä välttämättä pysty siihen vastaamaan, mutta yritän kuitenkin se, että on olemassa kummallinen ero sen kritiikin suhteen, jota meitä kohdistuu ulkopuolelta, monista ajatushautumoista muun muassa, ja sitten toisaalta sen, miten tyytyväisiä itse olemme tähän ensimmäiseen vuoteen. Mielestäni me olemme olleet hyvin vaatimattomia, ja se, mitä David ja minä itse olemme sanoneet, on, että kyllä me tiedämme, että puutteita on, ja paljon on vielä tehtävää, mutta jos sallitte minun vielä lisäävän erään seikan, niin totean, että olin hyvin yllättynyt siitä, että nämä eh, Brysselissä toimivat eh, ajatusautomat ovat olleet hyvin kriittisiä, mutta toisaalta eh, Brysselin ulkopuolella tarkkailijat tukivat toimiamme huomattavasti vahvemmin. Ja kolmannet maat, jotka tulevat vierailulle tänne Brysselin luoksemme, vaikuttavat olemaan huomattavasti tyytyväisempiä mm, tapaan, jolla toimimme kuin mitä usein kuulemme tosiaan hautomoiden kertomuksista. Sitten meiltä kysyttiin siitä, että onko muita menestystarinoita kuin nämä arabikevään maat. En nyt tässä halua ehkä kehua meitä liikaa, mutta Sahel, Somalia, Afrikan saari nousevat taloudet, kuten Brasilia. Meillä on erinomaiset suhteet muun muassa näihin. Lopuksi, ja suottahan anteeksi puheenjohtaja, jos puhun liian pitkään, mutta muutama hetki enää. Ihmisoikeuksien merkitys esimerkiksi hankkeessa Afrikassa. Koko vaalitarkkailujärjestelmä muun muassa Tunisia on pyytänyt meitä, Algeria, Libya – on pyytänyt teknistä tukea Euroopalta tällä alalla, vaalien alalla, ja tämä on erinomainen merkki siitä, mitä me voimme tehdä. Kiitos. Well, thank you very much. Now, uh... Kiitos oikein paljon, ja sitten herra Utsalivan, olkaa hyvä. Very, very, very Uh... Ihan lyhyesti puheenjohtaja, koska aika on vähän tiedän. Ensin vilpittömästi toivon, että ei, ette me näytä itse tyytyväisiltä. Kuka kaikki, me olemme todella tietoisia, mitä pitää tehdä, jotta palvelu täyttää kaiken potentiaalinsa. Me yritämme vain osoittaa, että olemme hiukan edistyneet sen jälkeen, kun aloitimme varsin hankalissa olosuhteissa, ja minä muistuttaisinkin ihmisiä siitä, että ulkosuhdehallinnon luonteeseen liittyen, että kootaan olemassa olevat äh, resurssit, komissiot, komission henkilökunta, neuvoston edustustot, kaikki tietysti rahoitetaan ja se veronmaksajan rahalla, mutta toivottavasti näin lisätään, saadaan lisäarvoa, suurempaa synergiaa ja saadaan parempi tulos aikaiseksi, mutta joskus ihmiset ajattelee, että me luomme jotakin aivan uutta, mutta rakennamme sille, mikä on ollut olemassa, että toivottavasti tästä tulee myös hiukan tehokkaampaa toimintaa tätä kautta. Sitten mitä tulee lomiin, ihan hyvä pointti, olemme samaa mieltä kanssa, myönnämme, että yleisesti ottaen emme todellakaan täytä parhaimpia käytäntöjä kansainvälisesti tässä asiassa ja me yritämme työstää asiaa, jotta voimme vähentää lomamääriä edustustoissa eri syistä. Tämä on kehittynyt aivan liikaa tähän suuntaan. Mitä tulee sitten edustusto-ohjeistuksen, joka edustaja Lam, otti esille, olen samaa mieltä. Olen itse ollut kauppapääjohtaja komissiossa on lähettänyt ohjeita edustustoille, en usko, että mitään ongelmaa on tiedonannossa. Mitä tulee sitten herra Sarjusvolskin kysymykseen maantieteellisestä balanssista tai tasapainosta, ymmärrän kyllä hyvin, että emme ole pystyneet korjaamaan tilannetta niin paljon kuin olisimme halunneet. Pyydän kuitenkin muistamaan, että aloitamme tietyllä henkilökunnalla, joka on jo olemassa, eikä se sinällään jo edusta kaikkia jäsenvaltioita ihan niin kuin haluaisimme. Me voimme vain korjata tätä asiaa, kun saamme uutta verta, jota on kuitenkin aika vähän, koska virkoja avataan vain mu- muutama vuodessa. Roväestön tässä tietoinen. Kun ajatellaan uusia rekrytointeja, miten tämä on sujunut, niin tässä kyllä hitaasti edistymme, mutta myönnän kyllä, että kun katsotaan eh, epätasapainoa henkilöstökannassa, niin tämä on epätyydyttävä tilanne, kyllä. Mitä tulee monivuotiseen rahoituskehykseen, olemme erittäin tyytyväisiä komission ehdotuksiin koskien uusia ulkoisia välineitä. Komissio on ehdottanut sitä, että lisättäisiin ulkoista rahoitusta. Meistä tämä on perusteltua. Ajatellen tämän kansainvälistä, kansainvälistä tilannetta. Odotamme parlamentin tukevan tätä vaikeissa neuvotteluissa, jotka seuraavat jatkossa. Ja minä toivon, että jäsenvaltiot näkevät asian samalla tavalla. Kiitos. Yes, Mr. Chairman, I uh, did ask, uh, uh... Puheenjohtaja, minä kysyin tästä laajennuksesta ja aika radikaalista 2013 uudistuksesta tai väliarviosta. Halusin kysyä, että voisivatko Viman tai Salivan avata tätä meille hiukan. Um, I, I think, Mr. Duff, that, uh... Herra Duff, jos niin, uh, puheenjohtaja, herra Duff, Tämä on avoin kysymys, johon korkea edustaja ei ole vielä ottanut tietääkseni kantaa. Kysymyksestä on keskusteltava. Monet teistä ovat kokeneet äh, useita niitä vaikeuksia, joita kohtasimme, kun loimme äh, ulkosuhdepalvelun. Nyt on sitten kyseenalaista, pitäisikö kaikki nuo kysymykset avata uudelleen, vaikka ehkä jälkikäteen voisi sanoa, että osa olisi voinut tehdä toisilla tavoin, mutta vaarana on se, että käytetään hyvin paljon voimavaroja ja lopputulos ei ole kovinkaan erilainen kuin se, mikä meillä nyt jo on. Mutta tämä on avoin kysymys ja neuvosto ja parlamentti voivat päättää, kuinka pitkälle haluavat mennä tässä uudelleen arvioinnissa. Me olemme vasta ryhtyneet pohtimaan miten antaa korkealle edustajalle tarpeelliset elementit äh, hänen raporttiaan varten. Ja sitten on poliittinen kysymys, haluammeko avata kysymykset, jotka löytyvät äh, lainsäädännöstä, henkilöstösäännöistä, varanhoitosäädöksistä tai äh, sopimuksista. Nämä ovat kuitenkin asioita, joista oli hyvin vaikea neuvotella 18 kuukautta sitten, enkä usko, että niitä on yhtään helpompi ratkaista tulevaisuudessakaan. Tiedän, että tämä ei ole kovinkaan tyydyttävä vastaus, mutta se on ainoa, jonka voin tässä vaiheessa antaa. Thank you, Chair. As for the question of Mr. Howitt. Kiitoksia puheenjohtaja. Mitä tulee herra Howardin tämän kysymykseen? Esitän asian nyt näin. On erittäin todennäköistä, että tehdään tällainen tilintarkastus tai tarkastustoimi ulkosuhdehallinnossa, mutta tästä ei ole vielä päätetty. Ja jos nyt sanon, että tämä tilintarkastus tehdään, siellä puhutaan tehokku, tehokkuutta, tuloksellisuutta, taloudellisuutta, mutta toisaalta me emme voi kaikkea hoitaa samanaikaisesti, kun aikaa on varsin rajoitetusti, joten yritämme keskittyä tilintarkastus työssämme, joten en voi tänään sanoa, että tämä tulee koskemaan taloutta, taloudenpitoa, rahan käyttöä e- eilen ja aiemmin. Tässä, tässä vaiheessa tämä on liian aikaista kertoa. The short answer to the questions of Mrs. Um, Loh- Lyhyt vastaus Lohpillerin ja Hauitin kysymyksiin, mitä tulee ihmisoikeuksiin brittikollegani erityisesti ja Karel Smith ja muut tahot ovat todenneet, että EUn ihmisoikeuspolitiikka on yhä johdonmukaisempaa, eli kehitys on myönteistä. Kuitenkin kiinnostavaa on myös nähdä, että asiantuntijat ovat samoin havainneet, että Euroopan ja ihmisoikeuskysymyksissä seurataan yhä vähemmän. Eli se toimii johdonmukaisemmin ja yhtenäisemmin, mutta esimerkiksi YKssa e, ei EU-maat, kuten Brasilia tai Etelä-Afrikka, joita pidetään liberaaleina eurooppa maina, seuraavat EUn linjoja yhä vähemmän. Kysymys siitä, mitä ihmisoikeudet ovat. Mielestäni meidän täytyy laajentaa käsitystämme tästä. Kun puhun afrikkalaisten kollegojeni kanssa, niin heidän mukaansa eh, kaupunkien puhdas vesi on huomattavasti tärkeämpää, koska tämä parantaa lasten elinjän odotusta vaikkapa, odotetta vaikkapa 49-57 vuoteen. <laughs> Eli siis puhdas vesi on tärkeää. Mitä tulee Kiinaan, eh, kiinalaisiin, on aivan ilmeistä, että Pekingissä mm, hyvin monet puhuvat Kiinaa. Mitä tulee Kiinan äärimmäiseen merkitykseen? Onko meillä tarpeeksi ihmisiä, jotka ovat todella, osaavat sujuvasti Kiinan kieltä? Olemmeko ö, todella päteviä seuraamaan kaikkia kehityskulkuja? Vastaus on ei. Sitten kun ajatellaan nämä eri perinteitä, vaikkapa College of Europeissa meidän opiskelijoidemme on välttämättä valittava joko venäjän kieli, kiinan kieli tai muita eurooppalaisia, ei-eurooppalaisia kieliä. Pidämme tätä äärimmäisen tärkeänä. Euroopan parlamenttiin liittyen olemme nähneet yhä useammat ei-eurooppalaiset opiskelijat Kiinasta, Koreasta, Afrikasta – työskentelevät nyt Euroopan parlamentin äh, jäsenille tai esimerkiksi äh, suhteissa Koreaan tai muihin maihin. Ehkäpä Euroopan äh, parlamentin tulisi tukea mm, erilaisia opintoja ja erilaisia opiskelijoita muun muassa kolmansista maista, jotta he voisivat tulla työskentelemään Euroopan toimielimiin. Kiitos. Sydämelliset kiitos. Kiitos teille kaikille, jotka tulitte meille puhumaan ja vastaamaan kysymyksiimme. On todettava, että ei kyse tässä nyt ollut politiikan sisällöstä, vaan tämän palvelun ja yksikön toiminnasta. Joulukuussa 2010 hän työ vasta käynnistyi, jos oikein muistan, eli eihän tässä ole mennyt kuin 4-15 kuukautta. Ja näin ollen ei mikään tässä ajassa voi tulla täydelliseksi, mutta nyt tällä hetkellä voisimme ehkä todeta, jos jossain asiassa mentäisiin väärään suuntaan ja pysäyttää tuo väärä suunta ja auttaa osaltamme löytämään oikea suunta, koska meillähän on kaikilla yhteisenä tavoitteena hyvä toimiva palvelu, hyvä yhteistyö toimielinten välillä ja näin hyvät hallinnolliset puitteet hyvälle ulko- ja turvallisuuspolitiikalle. Ja tämä, aha, rouva Kresle, kirjoittakaa nyt ylös tämä kaikki vielä järkevään hintaan. Niin. Mielestäni olemme täällä saaneet tärkeitä tietoja. Me kirjaamme ylös tämän kuulemistilaisuuden keskustelun niin, että saamme ihan kirjattua ylös, missä vielä parannusta voidaan saada aikaan ja näin voimme sitten äh, jatkaa keskustelua myöhemminkin. Ja näin varmasti voimme antaa oman panoksemme. Ja sitten äh, kun 2013 tehdään äh, arvio tästä toiminnasta, niin se on hyvin perusteltu. Ja herra Pinksten varmaan tilintarkastustuomioistuinkin voi antaa sitten omia huomioitaan tämä olisi hyödyksi, jos saisimme myös tilintarkastustuomioistuimelta hiukan huomioita, ettei mikään tässä nyt lähde väärille raiteille. Mielestäni oli hyvä, että puhuttiin myös tästä yhteistyöstä komission kanssa. Tässähän hiukan hampaita kiristeltiin. Jotkut sanovat, että tässä mennään ihan hyvään suuntaan ja oikeaan suuntaan ja me luonnollisesti ihan paikan päälläkin tarkastelemme sitä, miten nämä käytännöt sujuvat. Eroja varmasti on, koska e, myös e, edustustoissa kyse on kuitenkin yksilöistä, erilaisista yksilöistä. Ja varmasti näemme e, sen, että edustustojen poliittinen ulottuvuus ei vielä ole riittävällä tasolla, ei esimerkiksi kehityspolitiikan kohdalla ja nyt tämä poliittinen raportointi ja poliittinen keskustelu täytyy saada kunnolla käyntiin niin, että ulkosuhdehallinnosta tulee todellinen nimensä arvoinen hallinnon ala. Ja mehän voimme saada aikaan myös merkittäviä synergiaetuja ja sellaista eurooppalaista politiikkaa, että arvoisa komission varapuheenjohtaja Euroopalla on myös se koneisto, jonka pohjalta sitten tätä työtä voidaan tehdä ja politiikkaa muotoilla. Tässä yhteydessä meidän on myös tarkasteltava Madridin sopimusta ja näitä vastuukysymyksiä. Kyllä varmaan parannettavaa tältäkin osin vielä on. Jos nyt oikein muistan, niin ihan kaikkia pyyntöjä ja vaatimuksia ei vielä ole toteutettu. Ja tältäkin osin meidän on käytävä keskustelua, että tämä valvontaulottuvuus toimii, että tätä valvontaa ei millään tavoin estetä. Ja että toisaalta tämä demokraattinen valvonta ei myöskään saa estää hallinnon toimintaa, vaan sen on sitä tuettava. Kyllä tässä vielä koordinoitavaa on. Yhtä sun toista täytyy myös siellä johdon tasolla vielä saada aikaan. Ja me tosiaan kirjaamme ylös, mitä täällä tänään on puhuttu. Ja olisi myös mukavaa, jos omat kirjalliset esityksenne voisivat, voisitte meille toimittaa, ettei tässä nyt mitään väärinkäsityksiä pääse syntymään. Ja tosiaan toivon, että ensi vuonna olemme pidemmällä kuin olemme tänään. Sydämelliset kiitokset kaikille ajastanne. Kiitos siitä, että käytitte aikanne tähän tapaamiseen. Kaikkea hyvää jatkossa. Do you, do you have seen your Kolleginnen und Kollegen, äh, wir haben die Freude. Hyvät kollegat, meillä on nyt ilo saada vieraaksemme YK on Irakin erityisedustajan ja YK on Irak-avustusoperaation UNAMin johtajan Martin, Martin Koblerin. Haluan kiittää siitä, että herra Kobler on löytänyt kalenteristaan aikaa tavata meitä. Olen, ja tämän voin nyt jo sanoa tässä vaiheessa, hyvin iloinen siitä, että Dan Fried on täällä. Hän on Camp Ashrafin erityislähettiläs ja herra Mengerelli, joka on äh, ulkosuhdehallinnon Irak-edustaja. Joten nyt saamme varmasti perillä olevilta tahoilta tietoa, hyvin paljon tietoa erityisesti tästä Camp Ashrafista on lehdistössä. Meillä on täällä myös Irak-valtuuskuntamme johtava Strunan Stevenson sekä Mario Mauro, Irak-esittelijämme. Tervetuloa teillekin. Ehdottaisin, että herra Kobler aloittaa, kertoo meille tilanteesta ja sitten käydään keskustelua. Herra Kobler, olkaa hyvä. Very much, uh, Mr. It's uh, really an and a pleasure, and I thank you very much. Kiitoksia oikein paljon. Kiitän kovasti kutsusta tähän kokoukseen. Jos sallitte, herra Brock, niin minä tekisin muutaman yleisen kommentin Irakista, jos teitä kiinnostaa ei pelkästään, en halua pelkä, keskittyä pelkästään Camp Ashrafiin. Minä tulin Bagdadista vasta tänä aamuna ja eilen meillä oli siellä erittäin vaikea päivä, mitä tulee väkivaltaan, joka aiheutti 50 ihmisen kuoleman ja satojen ihmisten loukkaantumisen. Tämä tilanne on tietenkin paljon parempi kuin 2006 tai 2007, mutta kuitenkin jokainen mies, nainen ja lapsi, joka kuolee Irakin kaduilla, on yksi liikaa. Tässä ei ole kyse mistään tilastoista. Tilanne on parempi kuin muutamia vuosi sitten silti terroristisen toiminnan potentiaali on suuri, sillä on ryhmittymiä, jotka käyttävät väkivaltaa poliittisten tavoitteidensa saavuttamiseksi. Mikä syy tälle sitten on? Ja näitä syitä on monia. Yksi syy on poliittisen prosessin ja osallistumisen äh, vähäisyys, äh, kolme äh, komponenttia, ähm, shiat, sunnit ja kurdit me yritämme kaikki saada poliittiset osapuolet yhteen, mutta tähän vaikuttaa myös alueellinen dynamiikka. Irak on valtio, joka on strategisesti Syyrian ja Iranin välillä ja kuvait etelässä, eikä senkään ole vielä selvitetty juttu. Ja YK taholta me nyt yritämme puuttua tähän tilanteeseen. Me yritä puuttua, vaan yritämme auttaa mandaattimme puitteissa, joka ei ole luvun seitsemän, vaan luvun kuusi mandaatti. Me olemme siellä hallituksen pyynnöstä ja tehtävämme on edistää kansallista sovintoa, tuoda poliittiset voimat yhteen ja tässä meillä on ongelmia. Myönteistä on Arabiliiton huippukokous viikon kuluttua. Se on tärkeä askel eteenpäin. Bagdad ja irakilaiset ovat vuoden ajan Arabiliiton puheenjohtajia ja tämä luo poliittista dynamiikkaa, joka antaa toivoa. Meillä on vielä ratkaisemattomia ongelmia etelässä Kuvaitissa. Pääministeri oli Kuvaitissa ja edistystä on tapahtunut. Luvun seitsemän päätöslauselmia on vielä pantava täytäntöön. Esimerkiksi korvaukset 17 miljardia dollaria on vielä maksettava Kuvaitille, mutta tässäkin on tullut edistystä, jotta pian saataisiin seitsemän lukupäätökseen. Ja tässä eh, irakilaiset sanovat, se on psykologin ongelma, heille sanovat, että me emme halua maksaa eh, esi-isiemme synneistä, me haluamme ainoastaan päästä ulos tästä seitsemän luvusta. Tässä on kyse eh, rajaongelmista Kuvaitin kanssa ja korvauksista pääasiassa. Turkki Iran, Syyria, Kuwait, nämä naapurimaat. Tämä on se tilanne, jossa me nyt olemme, ja tämäkin vaikuttaa alueelliseen dynamiikkaan. Irakissa on siitä huolimatta, että sodasta on nyt kulunut kahdeksan vuotta, sodan alusta on kulunut kahdeksan vuotta, on ähm, äh, päät, päättymätön poliittinen agenda. Monet perustuslailliset kysymykset, ei, niitä oli saatettu päätökseen, vähemmistöjen suojelu, ihmisoikeuskysymykset ja monet muut asiat. Ja se, mitä Irakin kansa odottaa, ja tässä meidän kaikkien yhdessä on työstettävä tätä, on se, että luodaan työpaikkoja, torjutaan korruptiota, saadaan aikaan oikeusvaltioperiaate, luodaan julkisia palveluja ja poliittiset eh, sidosryhmät Irakissa keskittyvät poliittiseen prosessiin, mutta kansan vaatimus huolehtia heidän tarpeistaan luoda eh, julkisia palveluja, sähkö, eh, saanti ja niin poispäin. Tässä ei ole tapahtunut paljon edistystä, kuten ei myöskään koulutuksen saralla. Nyt puheenjohtaja Sananen Euroopan unionin roolista ja kansainvälisen yhteisön roolista. väärinkäytän nyt sitä, että minulla on tässä puheenvuoro. E, mielestäni on erittäin tärkeää, että Euroopan unionilla on vahva poliittinen edustusto Irakissa. Irakia ei tulisi unohtaa. Se on geostrategisesti tärkeä valtio Turkin, Kuwaitin, Iranin ja Syyrian välissä. Ja siellä monet e, toimijat ovat aktiivisia ja YK mandaattinsa puitteissa on itse asiassa ainoa kansainvälinen järjestö, joka on siellä jäljellä sen jälkeen, kun Yhdysvallat vetäytyi sieltä viime vuoden lopussa. Tämä valtio on täysin suvereni valtiolla on oma armeijansa ja omat poliittiset ongelmansa, ja me todella tarvitsemme Euroopan unionin tukea nyt. Euroopan unioni on siellä edustettuna, ja sillä on hyvin aktiivinen ja äh, kunnianhimoinen suurlähettiläs siellä. Meillä on erittäin hyvät suhteet. Kuitenkin äh, paikka, missä hän asuu, ei ole eh, ideaali ja se ehkäisee sitä, että EUn edustusta pystyy kehittämään jonkinlaista julkista imagoa äh, Irakin kansan keskuudessa. Monet sidosryhmät yrittävät rajoittaa Euroopan unionin roolia ja rajoittaa kansallisten suurlähetystöjen roolia jonkinlaisen taloudellisen toimijan rooli, mutta me eh, YK koossa. me haluamme erityisiä, meillä on poliittisia edustustoja, me emme eh, halua tehdä tätä yksin, me haluamme saada tukoa muilta eh, suurlähetystöiltä, mutta erityisesti Euroopan unionilta. Joten todella eh, toivon, että teillä olisi vahva poliittinen rooli. Tiedän, että kaikilla on nyt taloudellisia vaikeuksia, ei vain jäsenvaltioilla, vaan varmaan myöskin Euroopan unionilla, mutta toivoisin, että olisitte siellä vahvemmin edustettuina. Poliittiset sisäiset ongelmat toisaalta ja tämä poliittinen agenda, ongelmat esimerkiksi perustuslain suhteen, mutta myöskin öljy- ja kaasulain hyväksyminen. Irak on rikas valtio, mutta öljy- ja kaasulaki on ollut tyhjössä neljän vuoden aikana. Se pitäisi saada päätökseen, se antaisi, antaisi varmuutta investoinneille ja loisi työpaikkoja. Myös eh, valtion taloudellista agendaa on vietävä eteenpäin. Irakin eh, kansan eh, edun vuoksi. E, YK ei ole siellä ainoastaan palvellakseen hallitusta, vaan Irakin kansaa, joten suuri osa toiminnastamme menee pehmeään, niin kutsutun pehmeään toimintaan, esimerkiksi instituution luomiseen, vaalijärjestelmään, vähemmistöjen suojaan, erityisesti ihmisoikeudet, riippumattoman ihmisoikeuskomitean luominen. Tämä ei ole mitenkään mm, näyttävää. Usein keskusteluissa keskitytään Camp Ashrafin ja muuhun, mutta päätoimintamme Irakissa ovat tällaiset kysymykset, kuten instituutioiden rakentaminen tai perustuslain edistäminen, toisen kamarin luominen, ihmisoikeudet, e-, vaali lautakunnat. Kaikki vaikeita kysymyksiä, jotka eivät ole näyttäviä, mutta meillä on Irakin edustajanhuoneessa toimisto. Meillä on toimisto vaalilautakunnan luona. Me yritämme neuvoa näitä vaalilautakunnan jäseniä. Me tapaamme vähemmistöjä tuossa maassa. Oli kyse kristityissä jasideista, shabakeista, jotka kärsivät äh, vainoista ja yritämme viedä eteenpäin vähemmistölakia, joka on tehtävä äh, perustuslain puitteissa. Tämä on päätoimialamme. Ja humanitaarinen aspekti, me aina keskustelemme siitä joidenkin teidän kanssanne täällä Euroopan parlamentissa. Camp Ashraf on erittäin tärkeä, me työstämme sitäkin, mutta se ei ole päätoimialamme. Nyt menen Camp Ashrafiin. Olette varmaan lukeneet, että toissa päivänä meillä oli kolmas Ashrafin asukkaiden siirto Camp Libertyin. Kertoakseni teille, jotka ette tiedä tästä päivittäistä tilanteesta, huhtikuussa 2011 Irakin hallitus hyökkäsi Camp Ashrafiin ja 40 ihmistä kuoli ja satoja ihmisiä loukkaantui. Sitten hallitus päätti vapauttaa, tyhjentää tämän leirin joulukuun loppuun mennessä. Siksi me olimme aktiivisia, meitä pyydettiin toimimaan ja ehkäisemään huhtikuun kaltaiset tapahtumat. Joitakin periaatteita kaikki eturyhmät käyttävät. Irakin hallituksen edut ovat seuraavat. Ensinnäkin Irakin hallitus haluaisi, että Tankoa lähtisi äh, Irakin ulkopuolelle, lähtisi maasta ja sulkisi Camp Ashrafin. Äh, tämä sanottiin hyvin selvästi, että tällainen äh, ulkopuolisuus, sen tulisi loppua. Aloitimme neuvottelut hallituksen kanssa ja hyväksyimme yhteis ymmärrysmuistion viime joulukuussa. Pääajatus on, että asukkaita pitäisi siirtää Camp Ashrafista Camp Libertyin ja kahta leiriä ei suvaita. Ja siksi pääministeri jatkoi tätä määräaikaa, joka oli ensin joulukuu 2011 tämän vuoden huhtikuun loppuun. Ja tämä siirto toimen toimenpiteet, niissä on kolme vaihetta. Ensinnäkin siirretään asukkaat ja suljetaan leiri huhtikuun loppuun mennessä. Tämä on ensimmäinen vaihe. Sitten toinen vaihe on, että annetaan UNHCRlle mahdollisuus tehdä oma työnsä, kutsuvat sitä pakolaistatuksen määrittelemiseksi, jotta näille henkilöille annettaisiin pakolaistatus. Pakolaistatuksen pohjalta sitten uudelleen sijoitetaan nämä ihmiset maihin Irakin ulkopuolella. Näin tässä yhteisymmärrysmuistiossa suositetaan. Nyt Irakin hallituksella on kaksi muuta periaatetta. Yksi on Irakin valtion suverenisuus ja sanovat hyvin selvästi, että eivät voi hyväksyä sitä, että syntyisi joku tällainen puolisotilainen leiri tai leiri, jonne he eivät voi mennä tai jos haluat sinne mennä, niin eh, eh, näin voidaan tehdä ainoastaan väkivalloin, kuten viime vuoden huhtikuussa. Toinen periaate, joka varmasti kaikki voivat ymmärtää, on se, että jokainen Irakin eh, kansalainen tai kansalainen, joka asuu Irakin alueella, hänen on noudatettava Irakin lainsäädäntöä, eli suverenisuusperiaatetta. Ja, ja sitten toinen periaate on se, että jokaisen kansalaisen on noudattava Irakin lainsäädäntöä. Nyt olemme siirtämässä Ashrafin asukkaita Libertyin ja YK on mukana kolmella osa-alueella. Ensinnäkin olemme sitoutuneet valvomaan tätä prosessia YK on valvojien avulla sekä tätä siirtämistä, tätä tilannetta Camp Ashrafissa. Valvojamme kirjoittavat joka vuosi valvontakertomuksen siitä, mitä ovat nähneet sekä siirtoprosessin aikana että mitä he näkevät leirin sisällä ja valitukset. Me saimme aikaan leiri hallinnon, jossa on päivittäin kello 10 leirinhallinnon kokous, jossa kaikki ongelmat voidaan käsitellä. Tämä on ensimmäinen kysymys. Toinen kysymys on tämä pakolaistatuksen määrittely, että UNHCR on sillä on kilometri Camp Libertyn ulkopuolella paikka, jossa ihmisiä voidaan haastatella ja lopulta tämä saattaa johtaa pakulaistatuksen myöntämiseen. Ja toinen YK on, rooli on, ensimmäinen roolimme on humanitaarinen rooli. Me YKssa emme sekoon politiikkaa. Me tiedämme tietenkin, että Irakin hallitus pitää Camp Ashrafin asukkaita laittomina ulkomaalaisina maassa ja toisaalta ne pitävät PMOita terroristijärjestönä, kuten Yhdysvallatkin. Nämä kaksi asiaa pitää vaikuttaa heidän toimintaansa pitävät Ashrafin asukkaita laittomina ulkomaalaisina ja tätä järjestöä mm, terroristijärjestönä. Me emme osallistu tähän keskusteluun. Meille nämä ovat humanitaarisia tapauksia, joita käsitellään kuten kaikkia muitakin humanitaarisia tapauksia. Meillä on siis humanitaarinen lähestymistapa. Emme halua sekaantua politiikkaan. Ja toinen kysymys on se, että edistämme vapaaehtoista siirtämistä. Tiedän, että vaihtoehtoja ei paljon ole, että jää sinne ja vaarana on pakkosiirto jonnekin muualle, vankilaan, tai että ottaa tämän yhteisymmärrysmuistion tarjouksen ja siirtyy Ashrafista toiseen leiriin ja sitten lopuksi uudelleen sijoitetaan maan ulkopuolelle. En voi korostaa riittävästi sitä, että tämä uudelleen sijoittaminen on ongelma. Eivät tämä yksittäiset ongelmat. Meillä tulee ensi perjantaina olemaan Genevessä konferenssi, jossa on maita, jotka perinteisesti ottavat vastaan pakolaisia. Ja tämä on nyt se ongelman ydin sekä MEG että Irakin hallitus ovat sitä mieltä, että tämä uudelleen järjestely on tehtävä Irakin ulkopuolelle ja tämä on meidän ongelmamme. Meidän on nyt siirrettävä Ashrafin asukkaat Camp Libertyin ja tiedän, että suurin osa niistä, jotka ovat eläneet siellä jo 25 vuotta ja luopuneet eh, juuristaan, niin ei ole mikään helppo asia siirtyä jonnekin muualle. Eh, mutta tämä on tapa rauhanomaisesti ratkaista tämä poliittinen ongelma. Meillä on haasteita ja mahdollisuuksia. Olen saanut teiltä paljon kirjeitä tästä infrastruktuuriongelmasta, mm, sähkön puutteesta ja niin poispäin. Tämä on totta, osittain totta. Paljon siitä on liioiteltua, mutta osittain se on totta. Irakilaisten on toimittava tässä ja me muistutamme heitä siitä. Toiseksi vaarana on retoriikka. Me tarvitsemme Ashavin asukkailta halua siirtyä, jos he hyväksyvät tämän prosessin. Irakin armeija ja poliisivoimat ovat olleet hyvin kärsivällisiä tässä siirtovaiheessa. Tämä vie hyvin paljon aikaa, koska turvallisuus on irakilaisten käsissä ja heidän on tarkistettava kaikki henkilökohtainen omaisuutensa, kun se siirretään busseihin ja rekkoihin. Ja joskus meillä on 70-80 ajoneuvon busseja, ambulansseja, joka siirtyy hyvin vaikean alueen läpi. Irakilla on osittain 9000 sotilasta siellä ja kärsivällisyys on hyvin vähäistä. Ja me valvomme tätä prosessia. Minä olen henkilökohtaisesti mukana, jos ongelmia on ja ongelmia on siirtovaiheessa. Ja me valvomme tätä hyvin tarkkaan ja me todella yritämme helpottaa sitä, että siirtäminen tapahtuisi mahdollisimman nopeasti. Sitten YK puolellakin on haasteita. UNHCR-prosessi etenee vieläkin liian hitaasti. Haastattelut vievät hyvin paljon aikaa, koska tilanne on niin monimutkainen, mutta näin on maailmanlaajuisesti Tämä standardi on voimassa maailmanlaajuisesti pakolaistatuksen määrittelystandardi. Ja toinen ongelma, joka meillä on, on se, että tämä on, on tämä uudelleen sijoittamisprosessi, kolmas vaihe, kun ihmiset ovat Camp Libertyssä, joka ei ole yhtä hyvä kuin Camp Ashraf, niin sen jälkeen heidät täytyy viedä maan ulkopuolelle. Ja minä nyt vetoan jäsenvaltioihin, jotta ne avaisivat rajansa ja ottaisivat nämä pakolaiset vastaan. Process of... Uh, MOI on edelleenkin neuvotteluprosessissa. Äh, ajatellen tulevaisuuden siirtoja voin vain vedota PMOIin, että varten tätä välttämätöntä yhteistyötä sekä sijainnin, infrastruktuurin, suhteen leirillä olemme neuvottelut jo aika pitkään poliisin läsnäolosta leireillä. Tämä on nyt ratkaistu. YK-valvot ovat läsnä, tekevät parhaansa, jotta voitaisiin avustaa päivittäisissä ongelmissa. Etu jälleen kerran Camp Liberty-prosessista on, että YK on aktiivinen tai ihmisoikeusjärjestö on aktiivinen ja YK todellakin seuraa, YK valvoo useita tunteja päivässä leiriä. Sitten heidät voidaan saavuttaa joka päivä, joka hetki. Kansainvälinen yhteisö siis pitää silmällä. Ei ole kyseessä vain YKsta, vaan myös lähetystöt, jotka sijaitsevat vain puolen tunnin päästä Bagdadissa, Camp Ashradista. Ja silloin kun ongelmia on, ne voidaan hälyttää, niillä voidaan kertoa tilanteesta ja meillä on läheistä yhteistyötä. Kiitoksia puheenjohtaja. Sydämelliset kiitokset, herra Kobleta. Te mainitsitte aiemmin kollegamme Jana Devatskovan, jonka kanssa olin puhelinyhteydessä. Hän ei valittanut, mutta jos katsotaan tilannetta, niin kuusi ihmistä on pienen, pienissä tiloissa britti suurlähetystön pihalla. Heidän on todella mahdotonta tehdä näissä mahdottomissa olosuhteissa suhteessa työtään. Ja olen puhunut tästä myös muiden tahojen kanssa. Mielestäni on aivan loistavaa, että tämä nainen on silti näissä olosuhteissa valmis tekemään työtään. Se on kyllä todella ihailtavaa. Ja ehkäpä tämä voisimme myös ilmaista, että todella arvostamme tätä työtä ja olemme sen todella nähneet. Kollega Stevenson, joka on Irak-valtuuskunnan puheenjohtaja. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja kiitos siitä, että minut kutsuttiin puhumaan tästä tärkeästä asiasta. Minäkin haluan toivottaa tervetulleeksi Martin Koblerin ja Dan Friedin siitä, että molemmat ovat todella joutuneet rasittavan matkan tekemään ollakseen kanssamme tänään puhumassa Irakista ja Camp Ashrafista. Eilen keskustelin Nurien, Nurien Malekin pääministerin äh, kahden edustajan kanssa, jotka olivat täällä Brysselissä. Ja puhuin heille siitä, että tilanne on huonontunut, heikentynyt ja nyt todella näyttää äh, siltä, että levottomuus jälleen kasvaa. Kun itse kävin viime vuonna Bagdadissa Mario Mauron ja Jalko Kacinin ja John Montalton kanssa meille tuolloin kerrottiin, että amerikkalaiset olivat lähdössä, että Bagdadissa sähköä oli päivässä nelisen tuntia, juomavettä ei juuri missään koko maassa ja että koulutustarjonta oli hyvin rajallista ja että infrastruktuuri oli murtumassa. Maa oli hyvin, hyvin huonossa jamassa. Eilen minulle kerrottiin, että tilanne ei ole parantunut huolimatta siitä, että öljytulot ovat nousseet rakettimaisesti. Kansainvälisesti Irak on maailman toiseksi korruptoituneen maa Somalian jälkeen. Ja täytyykin ihmetellä, että mihinkä nuo öljytulot katoavat. On todella häpeällistä, että hyvä hallintoa maassa ei saada toteutumaan ja tämä näyttää johtavan siihen, että myös tällainen olen vaino taas jälleen ja väkivalta lisääntyvät. Jana Vaskova, entinen kollega, tekee maassa järkyttävässä tilanteessa ja olosuhteissa hyvää työtä vuokratiloissa britti suurlähetystön pihamaalla – olosuhteissa, joihin meistä kukaan tuskin suostuisi. Hänellä on siellä vain kuusi kollegaa kanssaan. Tänään kuulimme, että hallinnolla on Barbaroksen kaltaisissa paikoissa kymmeniä diplomaatteja. Minun mielestäni tämä tilanne ei ole hyväksyttävä. Olen täysin samaa mieltä Martin Koblerin kanssa siitä, että meidän täytyy todella lähettää sinne enemmän ihmisiä ja avata oma ää, toimisto asianmukaisissa tiloissa. Minäkin olen jatkuvassa yhteydessä Patricia Lombard-Kusakin komissiosta sekä ja kiitän Martin Kobleria kovasti myös hänen jatkuvasta yhteydenpidostaan. Olen kuullut Camp Ashrafista ihmisiltä, ja näistä tuhannesta, tuhannesta sadasta yhdeksästäkymmenestä, jotka ovat muuttaneet Camp Libertyin viimeisimmissä kuljetuksissa tilanne oli 400 ihmistä kuljetettaessa. Heidän todettiin joutuvan siirtymään oman uuden vuotensa kynnyksellä. Se oli heille vaikeaa, mutta he halusivat, heidän johtajansa halusivat tehdä yhteistyötä ja hyväksyivät tämän siirron, mutta niin kuin Martin Koble sanoi, nämä kuljetukset kestävät jopa 50 tuntia ja sitten näihin liittyy tietenkin henkilökohtaisen omaisuuden kerääminen ja sormenjälkien ottaminen. Ja kun he tulevat näissä tämän 50 tunnin matkan jälkeen äh, Camp Liberty, niin heidät siirretään busseihin, eivätkä he edes saa käydä äh, toimittamassa tarpeitaan tällä välillä. Eräs äh, iranilainen herra Mostofi, joka on 49, oli 49-vuotias, kuoli stressin ja uupumuksen aiheuttamaan sydänkohtaukseen tämän 50 tunnin matkan päätteeksi. Tämä on todella todella valitettavaa. Monet ovat kysyneet minulta, että miksi Irakin hallitus, jossa haluaa sulkea Asrafin ja siirtää ihmiset sieltä pois, ja me haluamme tehdä yhteistyötä tässä, niin miksi se, että heidät on pakotettava näihin tälle pienelle pienelle alueelle Camp Libertyin ylipäätään? Miksi infrastruktuuri Camp Libertyssä äh, niin sehän ei riitä edes niille 1200 ihmiselle, jotka siellä nyt ovat, saati sitten niille 3300, jotka pakotetaan elämään siellä. Meille luvattiin, että tämä oli ainoastaan tällainen väli leiri, jossa ihmisten oli tarkoitus olla korkeintaan muutamia kuukausia, mutta nyt olemme kuulleet, että UNHCR aikoo heitä haastatella. Ja he pystyvät haastattelemaan ainoastaan yhden henkilön päivässä. Heitä on 3300. Heidän haastattelemisensa kestäisi kahdeksan vuotta. Tämä leiri ei ole soveltuva ihmisen elää siellä kahdeksaa kuukautta, saati sitten kahdeksaa vuotta ja UNAMI sekä Irakin hallitus ovat myös tämän eh, muistion asiasta allekirjoittaneet. Muistion sääntöjä on rikottu muitakin. Ihmisille luvattiin, että he saavat eh, samat eh, asiat kuin mitä irakilaisilla muutenkin, mutta he eivät ole saaneet mitään rakennustarvikkeita, infrastruktuuria ei ole. On sanottu, että he eivät saa ottaa rakennusmateriaaleja tai työkaluja edes mukaansa, eli tätä infrastruktuuria ei edes pystytä rakentamaan ja valituksia tulee päivittäin. On hienoa, että tätä YK monitoroi tietenkin, mutta kun Irakin hallitus saa sitten raportit, niin he eivät tee yhtään mitään. Viime viikolla minulle on lähetetty 59 valituksen luettelo, mutta Irakin hallitus ei ole toiminut yhdenkään suhteen. Nyt minulle on lähetetty 800 henkilön allekirjoittama vetoomus niiden 800, jotka Camp Libertiin siirtyivät ensimmäisten joukossa. He ovat kaikki 800 allekirjoittaneet tämän vetoomuksen, että paikalle ei lähetetä enempää ihmisiä, kun kerran ei ole infrastruktuuria, ei ole viemäröintijärjestelmää, ei ole puhdasta vettä, ei ole rakennusmateriaalia, ei ole mitään mahdollisuuksia huolehtia ihmisistä, erityisesti jos he joutuvat elämään siellä yhtään pidempää aikaa. Lopuksi puheenjohtaja vielä sallittehan, että totean seuraavaa. Ymmärrän oikein hyvin, että joka päivä nyt järjestetään kokouksia, joissa sitten Irakin hallitukselle nämä valitukset Camp Libertystä toimitetaan Irakin hallitukselle. Kenraali Sadek on näissä aamukokouksissa mukana ja hän oli itse asiassa vuoden 2009 heinäkuun sekä viime vuoden huhtikuun kahden verilöylyn johtaja. Ja hän on siis näiden aamukokousten näissä mukana. Hän oli kahdessa verilöylyssä tekijänä, eli eihän hän mielellään kuuntele näitä valituksia. Ja näin ollen ää, äh, hallitus ei ole korvansa lotkauttanut näille 59 valitukselle. Tämä tilanne on täysin kestämätön. Ja kyllä Martin Koblerille täytyy sanoa, että äh, äh, pidän hyvänä sitä, että teidän toimivaltaanne on laajennettu koskemaan koko Irakia. Työ on tarpeeksi kova jo pelkän Camp Ashrafin suhteen, mutta me haluamme ottaa nämä ihmiset ulos koko maasta. Ja kompastuskivenä tässä on Irakin oma hallitus Heitä on nyt painostettava, YK on painostettava Irakin hallitusta niin, että se taipuu parempaan yhteistyöhön. Kiitos. Kiitoksia ja nyt äh, esittelijämme herra Mauro, mutta ymmärrettähän, että aika on lopussa todella ja pyytäisin nyt kollegat, että puhuisitte korkeintaan kaksi minuuttia kukin. Nyt puheenvuoron saa herra Mauro. Olkaa hyvä. Presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Puhun vain kaksi minuuttia. Haluaisin esittää kysymyksiä Martin Koblerille liittyen siihen, mitkä mielestäni ovat kolme erityisaspektia YK toimivaltuuksista alueella. Ensinnäkin YKsta, mikä on sovinnon etsimistrategia sunnien ja shiojen välillä ottaen huomioon, että sunnien syrjäyttäminen Irakin yhteiskunnassa aiheuttaa sellaisia seurauksia, että pian terroristiset toimenpiteet ja jakautuminen tulee vahvistumaan Irakissa, e, erityisesti Bagdadin kaltaisessa kaupungissa. Toinen kysymys Onko teillä sellainen vaikutelma, että saattaisi syntyä humanitaarinen kriisi, koska tilanne huononee Syyriassa, josta saattaa syntyä pakolaisvirta virta irakilaisia, joita on tuhansia Syyriassa, jotka nopeasti palaavat Irakiin. Ja tällä voi olla katastrofaalisia vaikutuksia, mitä aiotte tehdä tämän suhteen. Ja kolmas kysymys, en aio aiheuttaa diplomaattisia ongelmia YK ja EUn välillä, mutta nyt rehellisesti sanottuna Eurooppa monta vuotta sitten jakautui Irakin kysymyksessä. Me käsittelimme tätä kriisiä jakautuneena ja seuraukset eivät ole välttämättä myönteiset. Jos on äh, paikka, jossa kannattaa olla yhteinen Euroopan ulkopolitiikka, niin se on Irak. Kuitenkin vaikuttaa siltä, että EUn rakenteet siellä paikan päällä ovat alimitoitetut verrattuna odotuksiin. Ehkä siellä pitäisi olla enemmän Eurooppa paikan päällä. Uh, Mr. Danfried. Kiitoksia. Sitten edustaja Danfried. The American interest. Kiitoksia amerikkalainen intressi Camp Ashraf ja Liberty-tilanteissa on humanitaarista. Siis me välitämme turvallisesta siir- ihmisten siirrosta Ashrasta Camp Libertyin ja haluamme, että myös ihmiset turvallisesti asetetaan Camp Liberin ulkopuolelle, Irakin ulkopuolelle. Me pyrimme näihin tavoitteisiin, ei yksipuolisesti tai edes kaksipuolisesti eh, Irakin hallinnon kanssa, vaan pikemminkin yhteistyössä ja eh, YK-alaisuudessa. Tätä tuella me vierailemme Camp Libertyssä säännöllisesti, usein ja jossain määrin tunnemme siellä vallitsevia oloja. Ne voisivat olla paremmat, mutta tilanne ei ole kuitenkaan läheskään niin huono kuin usein annetaan ymmärtää. Avain menestykseen kuitenkin ei ole siinä, että käytetään tarmoamme keskusteluihin koskien Camp Libersin olosuhteista tai la- saattuista, jotka leirien väillä kulkevat. Avain menestykseen on uudelleen sijoitus mahdollisimman monien ihmisten kohdalla Camp Libertyssä niin nopeasti kuin mahdollista YK-prosessien kautta pois ja pois Irakista. Tämä prosessi on meneillään. Niin kuin herra Stevenson sanoi, se etenee hitaasti ja on tärkeää, että Camp Liberty Mm, on täysin yhteistyössä YKHCRn kanssa, mutta tämä prosessi ei tule onnistumaan, elleivät hallitukset Euroopassa ja USAssa ja muualla tee omaa osaansa, meidän osaamme, tukeakseen YK:n YK prosessia uudelleen sijoittamista. Tämä on kriittisen tärkeää. Meidän pitää voida auttaa UNHCR niin, että ihmisiä ei vain äh, pidetä Camp Libertyssä ja odotankin vastauksia perjantaina Genevessä, jotta näemme mikä tilanne tällä hetkellä on ja pyrimme rohkaisemaan tarvittaviin toimenpiteisiin jatkossa. Kiitos. Please. Kiitos ja sitten Meera Minkareli. Kiitoksia puheenjohtaja aivan lyhyesti. EU huolimatta kaikista puutteista, jotka on pantu merkille, yrittää tukea e Irakin jälleenrakentamisessa ja auttaa sen demokraattisessa siirtymävaiheessa. Esteitä on paljon, alue ympäristö on mikä on, se ei ole kaikkein suotuisin. Jotkut täällä ovat panneet merkille, että olemme olleet riittämässä määrin edustettuna, se on varmasti totta, mutta me yritämme tehostaa läsnäoloamme Bagdadissa ottaen huomioon kaikki budjettirajoitukset, jotka meitä rasittavat. Yritämme myös saada aikaan kahdenkeskiset vahvat suhteet, saada aikaan kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen allekirjoituksen, allekirjoituksen äh, ratifiointi, mitä tapahtuu tulevina viikkoina. Tämän sopimuksen pitäisi antaa meille oikeudellinen perusta, joka tällä hetkellä meiltä puuttuu jotta voidaan saada vahvat, vakaat suhteet. Jos sopimus allekirjoitetaan, meillä tulee olemaan tilaisuus olla säännöllisissä suhteissa ja järjestää kokouksia ministeritasolla, korkeiden virkamiesten tasolla, asiantuntijatasolla, joten toimielimellinen rakenne tulee vahvistumaan ja teemme kaikkemme, jotta tämä sopimus mahdollisimman nopeasti allekirjoitettaisiin. Odotettaessa tulemme toteuttamaan muistion, joka allekirjoitettiin nyt muutama kuukausi sitten. Energiasta vastaava komissaari Oettinger sen allekirjoitti eläkeläisten kanssa. Energiamuistion pitäisi vahvistaa yhteistyötä alueella, joka tietenkin on täynnä lupauksia ajatellen molempia osapuolia. Me toivomme, että Arabiliikan huippukokouksessa pitää pidet, mitään. Ensi viikolla todellakin toteutuu Bagdadissa tätä kautta Irakin pitäisi voida löytää oma alueellinen ja kansainvälinen roolinsa, joka sillä on ollut vuosien ajan aiemmin. Ja loppujen lopuksi se on myös avustusohjelma meillä, joka on aika kunnianhimoinen, mitä tulee tekniseen avustukseen. Ja siinä pyritään edistämään hyvää hallintoa. Samalla pyritään edistämään toimii valtion rakenteiden ja instituutioiden vahvistamista avainalueella. Sitten lopuksi aivan erityistä huomiota kiinnitämme kaiken, joka liittyy oikeusvaltiokysymykseen, ihmisoikeuksiin. Vielä lopuksi Ashraf-leiristä. Me olemme säännöllisesti yhteydessä kaikkiin parlamentin jäseniin, erityisesti herra Stevenson, jolla tämä kysymys on aivan erityisen lähellä sydäntä. Korkea edustaja säännöllisesti kokoustaa ulkoministeriöiden kanssa, jotta uudelleen sijoitusprosessissa EU-jäsenvaltiot toimivat täysin roolinsa mukaisesti ja me olemme jatkuvassa yhteydessä amerikkalaisiin kumppaneihimme ja me täysin tuemme YK ponnisteluita aivan erityisesti ja äärimmäisen hienoa työtä, joka Martin Kobler on saanut aikaan äärimmäisen vaikeissa olosuhteissa. Kiitoksia. Kiitos teille. Meillä on nyt kymmenen puheenvuoropyyntöä ja keskustelua tulee käydä vielä yhdestä tärkeästä muustakin esityslistan kohdasta. Eli pyytäisin, pyytäisin nyt kollegat, käyttäkää kukin minuutin. Siis älkää esittekö niinkään huomioita kuin kysymyksiä, muuten joudumme vaikeuksiin. Rode Kaiser, olkaa hyvä. Puheenjohtaja, oletteko todellakin sitä mieltä, että tässä tärkeässä tähän tärkeään kohtaan jää 10 minuuttia, koska muutoin ehkä se kannattaisi peruttaa kokonaan, niin silloin tämä myös jotenkin siedettävästi tämä tilanne. We'll see. I think, you know, that we... Katsotaanpa nyt, jos nyt kunnioitamme tätä Siis minä jouduin tähän tilanteeseen kesken kaiken ja yritän tehdä parhaani. Kiitos. Niin, olkaa nyt hyvä. Ja. Not let's. Ei tämä koske teitä, mutta pitäisi nyt vain päättää. Te olette kuitenkin tässä johdossa. Olen pahoillani. Pidetään kiinni minuutin puheajasta. Esittäkää kysymyksiä, olkaa hyvä. Mr. Salafranca. Herra Salafranca, kiitos puheenjohtaja ihan lyhyesti. Tässä nyt on puhuttu näistä suhteista, YKsta, sosiaatiosopimuksesta, joka allekirjoitetaan Irakin kanssa ja erityispiirteistä, joita tähän tapaukseen liittyy. Mutta minä haluaisin nyt viitata erityisesti tilanteeseen Camp Libertyssä ja Camp Ashrafissa. On hyvä panna merkille ja tukea näitä ponnisteluja, mutta kun näiden ponnistelujen täytyy todella näkyä tiukkoina toimina, toimina, jotka välttävät tämän hirvittävän tilanteen toteutumisen, mihin herra Steven, äh, Stevenson viittasi. Kyse on ihmisoikeuksista ja kyse ei todellakaan ole mistään toimivallan rajoittamisesta Euroopan unionin osalla. Ei vaan tässä kyse on siitä, siitä, että ei nyt pallotella vastuuta puolelta toiselle, vaan tehdään konkreettisia päätöksiä, joiden kautta voidaan päästä tästä tilanteesta, jossa näiden ihmisten ihmisoikeudet ovat todella pahassa vaarassa. Herra Kobler, pyrkikää nyt saattamaan kaikki, kaikki voimat liikkeelle niin, että hyvällä tahdolla ja tarpeellisia voimavaroja käyttäen löydetään nopeasti järkevä ratkaisu, oikeudenmukainen ratkaisu, joka ottaa ihmisen, ihmisten ja ihmisoikeudet mukaan huomioon. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos ja sitten Rova Gomes, olkaa hyvä. Yksi minuutti. Kiitos. The introduction he gave us about... Kiitoksia. Tämä koko Irakin tilanne, kuva siitä ja se mitä voidaan tehdä. Itse olin 2008 tämän parlamentin eh, esittelijä eh, mietinnön suhteen, joka sai valtavan enemmistön. Aiheena oli EUn rooli Irakissa ja meidän tulisi kiinnittää huomattavasti enemmän huomiota suhteiden rakentamiseen Irakin kanssa sen sijaan, että yksi ainut aihe, niin tärkeä kuin se onkin, vie kaiken huomiomme. Toki se on tärkeää, se on hyvin tärkeää, tämä näiden ihmisten siirtäminen Camp Ashrafista muualle, koska tämä esittelijänä sain tuolloin jo tietooni, niin, että tämä on irakilaisille ja iranilaisille kaikille erittäin erittäin arkaluontoinen tilanne. On tavallisia pakolaisia ja on hyvin militanttiryhmä, jonka ihmisoikeuksia on kunnioitettava, mutta on myös tunnustettava, että he ovat, heidän lähestymistapansa on erittäin militantti ja siksi he eivät usein anna esimerkiksi leirillä olevien ulkopuolella olevien sukulaisten ottavan yhteyttä ja olevan yhteydessä näihin leirillä oleviin. me nyt hallituksia mahdollistamaan sen, että nämä ihmiset saadaan asutettua uudelleen, koska muuten tästä ongelmasta Camp Ashrafin ja Camp Libertin suhteen ei päästä. Kiitoksia. Kiitos. Ja nyt seuraavaksi Lohpiiler, olkaa hyvä. Yksi, yksi minuutti. Kiitoksia. Kiitos herra Kobler erittäin kattavasta esityksestänne. Eh, on todella näitä eh, ihmisoikeusongelmia, joita ei ole ratkaistu. Eh, ovatko riippumattomat ihmisoikeustahot paikalla ja mikä on tilanne vankiloissa? Yhä uudelleen kuullaan kidutuksesta ja väärinkäytöksistä. Sitten Camp Ashrafista, onko Euroopan unionin jäsenvaltioilta tarjouksia ottaa vastaan Camp Ashrafin tai Camp Libertin ää, ihmisiä. Kiitos. Kiitoksia. Ja seuraavaksi herra Landsbergis. Thank you, Chairman. I'm... Kiitoksia. Kiitoksia puheenjohtaja. Mikä oli tässä Irakin hallituksella pelissä? sulkea ja tuhota Camp Ashraf, iranilaispakolaisten koti. Eikö heille voida antaa pakolaistatusta? Ja eivätkö he voida, voi jatkaa elämäänsä Camp Ashrafissa? Eikö heitä voida sieltä siirtää kolmansiin maihin? Mikä on ero tämänhetkisen tilanteen välillä, kun ajatellaan näitä 2100 iranilaista, jotka on Camp Ashrafista karkotettu Camp Libertyin verrattuna vankilaan, jonka vanginvartijat ovat hyvin vihamielisiä. Ja viimeinen kysymys, aiotaanko tämän vankilan nimeä ehkä muuttaa Libertista hiukan soveliaammaksi? Kiitoksia. Sitten herra Higgins, minuutti. One of the problems. Kiitoksia puheenjohtaja. Teidän täytyy olla samaa mieltä tästä. Äh, herra Kobler on se, että PMOI pidetään vieläkin terroristijärjestönä ja tämä johti äh, toukon 2009 ja huhtikuun 2011 äh, verilöylyihin. Mitä takia? takuita teillä on, että sitten kun kaikki asukkaat on siirretty, niin ei tapahdu uudelleen se, mitä tapahtui vuonna 2009-2011. Me voimme ehkä onnitella itsemme siitä, että tämä siirtominen onnistuu, mutta suuri pelko on se, että sitten kun siirto on tapahtunut, niin sitten tulee uusi hyökkäys. Ja ettekö ole samaa mieltä siitä, että se mitä Sean Stevenson kuorassa minä sanoin, että oli tae siitä, että vesisähkö ja viemäröinti on paikalla ennen kuin siirto tapahtui. Näin ei ole. Meidän pitää saada takuut siitä, että ne järjestetään sinne mahdollisimman pian. Please. Kiitoksia nyt Rovede Kaisel, olkaa hyvä. Merci, monsieur président. Kiitos puheenjohtaja. Tiistain attentaatit, siis eiliset hyökkäykset olivat Al-Qaidan tekemiä väitteiden mukaan kuolemantapauksia loukkaantuneita haluaisin tietää ja pyydän anteeksi tietämättömyyttäni, kun toimitaan, taistellaan alkaidaa vastaan, jossa tarvitaan tietysti huomattavaa tiedusteluteknologiaa Kuka tästä taistelusta oikeastaan on vastuustan, vastuu? Äh, Hallinto tähän tässä toimii, mihin se tuteutuu, tu, tukeutuu? miten YK ja USA tähän liittyvät. Tietysti tämä kaikki on varsin huolestuttava, niin kuin te sanoitte, Irak on niin lähellä Syyriaa ja kun näkee, mitä tällä hetkellä Syyriassa tapahtuu, voi olla vain huolissaan ajatellen eh, esimerkiksi terroristisia hyökkäyksiä. Jos voisitte hiukan täsmentää minua. Kiitoksia. Thank you very much, eh, Madame Brepols. Kiitoksia oikein paljon, sitten Rova Brepols. Kiitos puheenjohtaja. Olisin mielelläni halunnut esittää kysymyksen liittyen kuoleman rangaistukseen. Mehän tiedämme, että Irak on yksi niistä maista, joissa kuolemanrangaistuksia langetetaan kaikkein eniten. Amnesty Internationalin mukaan viimeisten kuuden vuoden aikana yli 300 ihmistä on tuomittu kuolemaan ja myös surmattu. Voitteko kertoa tästä Irakin kuolemanrangaistuspolitiikasta hieman ja mitä te teette vakuuttaaksenne Irakin siitä, että sen tulee ratifioida Rooman sopimus liittyen kansainväliseen rikostuomioistuimeen vuodelta 2005. Totesitte, että he ovat tämän luvanneet ratifioida, mutta näin ei vieläkään ole tapahtunut. Sitten vielä sukupuoleen kohdistuva väkivalta, se on valtava ongelma Irakissa, kunniarikokset, perheväkivalta. Missä määrin näette Irakin viranomaisten toimivan tällä alalla? Ja lopuksi puheenjohtaja vielä hiukan vähemmistöryhmistä. Te jotain tästä jo sanoittekin. Vähemmistöthän joutuvat hyvin koville. Voisitteko kertoa tästä vielä hiukan konkreettisemmin, mitä Irakissa tapahtuu vähemmistöryhmille? Kiitos. Kiitoksia sitten herra Kelama. Thank you very much. Uh... Kiitoksia. Haluaisin sanoa, miten kovasti arvostan ponnistelujanne, herra Kobler, herra Fried. Mutta olemme nyt tiukassa tilanteessa. Koska on enää vähän yli kuukausi näiden ihmisten siirtämiseksi ja vain kolmasosa heistä on siirretty alle sata on haastateltu, joten tämä on todellinen ongelma. Meidän on ratkaistava se. Ja toinen tekijä on se, että eh, Iranin hallituksen eh, painostus, terroristinen diktatuuri, joka haluaa eh, päästä eroon näistä ihmisistä, jotka rauhanomaisesti vastustavat tätä hallintoa. Mutta onko heillä pääsy lakipalveluihin ja lääketieteelliseen palveluihin, koska tämä on yksi tärkeimmistä kysymyksistä. Ja tuen tietenkin kaikkien osapuolten vetoomusta, että EU-jäsenvaltiot avaisivat rajansa ja ottaisivat vastaan nämä pakolaiset. Kiitoksia. Kiitokset ja sitten herra Peterille. Kiitos. Niin, Kiitos, niin halusin itse asiassa kysyä kysymyksen, joka täällä on jo esityttykin, mutta itse tässä nyt mietin, että olisiko mahdollista tätä, eikö tätä luettelua voitu valmistella jo va- ennalta tätä henkilöluettelua edellisessä leirissä. Miten voi olla, että tähän on mennyt niin paljon aikaa ja tätä luettelua ei ole saatu aikaiseksi? Mitä tulee lopulliseen ratkaisuun, meillä on aika vähän vaikutusvaltaa, mutta aivan varmasti voimme sanoa jotain siitä, että humanitaariset olosuhteet on saatava kuntoon. On aivan ilmeistä, että tilanne ei ole parantunut. Ja jos me nyt uskomme ainakin niihin tietoihin, joita olemme saaneet, että tilanne ei ole parantunut. Ja minä uskon, että tämä tilanne saadaan ratkaistua myös tulevan Geneven kokouksen puitteissa. Ja meille mepeille tämä on erittäin turhauttavaa, koska olemme samasta ongelmista puhuneet jo vuosien ajan ja toivomme todella, että tässä edistytään. Kiitoksia. Sitten kukaan. Thank you very much for the Kiitoksia Kiitoksia näistä tiedosta, herra Koperi, taas teiltä saimme. Olen sitä mieltä, että nämä leirit aiheuttavat kunnollista kohtelua, mikä niiden asemasten onkaan, se on minimi, josta voimme edes puhua. Tuen täysin sitä, mitä herra Stevenson sanoi koskien tilanteen arviointia maassa ja toimenpiteitä, joihin pitäisi ryhtyä ja miten pitäisi välttää turhaa monimutkaistamasta tilannetta niiden näiden ihmisten kohdalla. Nyt kun herra Kobler on paikalla, haluaisin kertoa hänelle – saman vetoomuksen, jonka herra Salafrankakin esitti. Me tiedämme, että teidän toimialanne on varsin laaja, teillä on rajalliset mahdollisuudet koskien Camp mutta pyydän teitä kuitenkin käyttämään tätä mahdollisimman hyvin auttaakseni tätä, näitä ihmisiä, koska minulla ei ole minkäänlaisia vakuutuksia siitä, siitä, että jotakin todellakin tulee tapahtumaan ja tilanne muuttuu jotenkin paremmaksi. Kiitoksia. Please. Kiitoksia sitten herra Van Baalen. All agree Varmasti kaikki olemme mieltä vähemmän samaa mieltä siitä, että humanitaarista tilannetta on kummassakin leirissä parannettava ja EUn ja YK on otettava vastuunsa, joten haluan kysyä herra Koblerilta, mitä konkreettista voidaan tehdä. Alankomaiden mepit ovat muodollisesti pyytäneet Alankomaiden ulkoministeriä kutsumaan pakolaisia Irakista maahan. Toivottavasti muut tekevät samoin, koska minä on ratkaistava tämä ongelma. No niin, herra Kobler, olkaapa hyvä. Tämän lyhyesti. Aloitan sitten muista kysymyksistä kuin Ashrafista ja sitten yritän tähän tiivistää. Eli Mauro kysyi, mitä teemme yk sovinnon eteen poliittisessa prosessissa kyllä sunnit tuntevat itsensä syrjäytetyiksi. Meillä on kolme kohtaa, jotka aina otamme esille, esille. Ensinnäkin meillä täytyy olla osallistava prosessi, kurdit, sunnit, siijat, kaikki mukaan. Ketään näistä ryhmistä ei pitäisi syrjäyttää, siis osallistava prosessi. Sitten kaksi, voiko te tässä tilanteessa toteutuu on toteutunut, mutta se ei ollut hyvä ajatus, koska jos näin tekee, niin sitten lähtee pois, sen pitää takaisinkin tulla. Ja kysymys on tavallaan olosuhteiden parantamisesta. Tämä poiketti kyllä loppuikin. Sitten avoimuudesta kolmanneksi, mitä ikinä tapahtuukaan, sen pitäisi kaiken olla avointa, jos eri komponentit siis nämä kaikki eri yhteisöt istuvat yhdessä pöytään ja sopivat tiekartasta, niin tämä pitäisi sitten myös julkaista. Osallistavuus, ei boikottia, tukeva politiikka ja avoimuus ovat keskeisiä. Sitten kaksi muuta ongelmaa tässä mielessä. Federaationeuvosto perustuslaissa selkeästi todetaan, että pitäisi olla toinen kamari parlamentissa, mutta tällaista ei ole olemassa. Laki federatiivista neuvostosta ei ole vielä nyt läpi, joten YK tekee kovasti työtä, erityisesti keskittyen tähän toiseen kamariin, koska sunnihallinto jakaa ja julist, pitää alueita vähän samalla tavalla niin kuin ne olisivat liittovaltio. Valtioita. Tämä vaikeuttaa asioita. Sitten kun olisi toinen kamari, jossa kuvernöörillä on oma sanottavansa ja vaikutusvaltansa, niin silloin tämä vähentäisi paineita, joita syntyy alueellistamisesta. Tässä muutama ajatus ja kerromme tämän kaikille sidosryhmille, mutta myös aivan julkisesti. Ja joskus tämä saa meidät kuitenkin vähän hankalaan tilanteeseen. Mutta olemme kuitenkin tässä riittävän rohkeita ja teemme näin silti. Sitten Syyrian humanitaarisesta, humanitaarisesta kriisistä. Tällä hetkellä emme näe mitään pakolaisvirtoja ylittävän rajan Irakiin. Yleensä pakolaiset jopa 7 000 irakilaista pakolaista Syyriassa, eivät hekään olisi aivan nyt tällä hetkellä palaamassa. Koordinoin myös tavallaan koko YKn ohjelmia ja virastoja, niin kuin UNHCR, ja tämän kysymyksen olen tehnyt kollegoillekin. Mitä sitten Syyrian kurdeista pohjoisessa, mitä, milloin odotamme pakolaisten tulevan, olemme valmiita maahanmuuttoministeriön kanssa ottamaan vastaan pakolaisia, kuitenkaan tällaista virtaa ei Irakissa tällä hetkellä tule. On noin 600 syyrialaista kurdia, Kurdistanin puolella. Tulen juuri itse Elbilistä ja ollut äh, kollegoihin. Siis mistään aalosta ei ole kysymys. Me tarkkailemme tilannetta, valmistaudumme siihen, että Irakin viranomaisten kanssa siinä tapauksessa, että pakolaiset yrittävät suurissa määrin rajan, niin silloin asian on valmistauduttu. Sitten toinen kysymys ihmisoikeuskysymykset kokonaisuudessaan joita tuli paljon. Me puhumme varsin suoraan ihmisoikeusrikkomuksista, aloitan vaikka kuolemanrangaistuksesta. Teemme erittäin selväksi hallitukselle, että kuolemanrangaistusta ei pitäisi olla käytössä. On se selkeä YK politiikka koskien moratorioita tai väliaikaista keskeyttämistä kuolemanrangaistuksessa. Tarkoituksenahan olisi löytää lopullinen ratkaisu ja juridinen järjestelmä, joka ei enää salli kuolemanrangaistusta, mutta ensimmäisenä vaiheena moratorio on toivottavaa. Tämän teemme selväksi itse pääministerille, kaikille mm, minusta kysymystä vastaavan ministerin kanssa, puhumme kansalaisjärjestöjen kanssa. Me käytämme kansalaisjärjestöjä myös asian levittämisessä. Me vastustamme kuolemanrangaistusta ja haluaisimme, että moratorio asetettaisiin kuolemanrangaistukselle. Riippumaton ihmisoikeuskomissio tulee olemaan tärkeä rooli. Sitä ei kuitenkaan vielä ole olemassa, mutta on tällainen asiantuntijakomitea. Ja tämä asiantuntijakomitea eh, parlamentissa on nyt valitsemassa tätä komissiota, riippumatonta komissiota. Me, me pidämme tätä asiaa vahvasti esillä. Olin itse paikalla viime viikolla komissaarien kanssa. Meidän ihmisoikeusasiantuntijamme ovat siellä pöydässä neuvottelemassa ja menin sinne parlamentin puhemiehen kanssa, koska aikataulu oli hiukan epämääräinen, epävarma. Ja me molemmat teimme selväksi sen, että tämä on erittäin tärkeä asia, ei vain kansainväliselle yhteisölle, jota minä edustan, mutta myös irakilaisille kansalaisjärjestöille ja irakilaisille, jotta heillä on tällainen riippumaton ihmisoikeuskomissio, joka valittaisi mahdollisimman nopeasti. Sitä paitsi on myös kansalaisjärjestöjä neuvottelupöydässä mukana. He ovat mukana tässä valintaprosessissa. Mahdollisimman avoimella tavalla valitaan jäseniä komission. Ja tämä on siis hyvin edistynyt asia. Tietysti sitten on myös muita rajoituksia, niin kuin varmasti voitte kuvitella. Kuitenkin me korostamme tällaista avoimuutta prosesseissa, ammattimaisuutta ja riippumattoman ihmisoikeuskomission pitää myös olla riippumaton rahoituksellisesti. Se on varsin vahvalla pohjalla ja tämä myös komission jäsenet valitaan avoimella prosessilla vankiloissa korruptio, kidutus on ongelma. Aina ei ole kyse kidutuksesta. Joskus myös maksetaan ihmisille tunnustuksista. Tämä on tietysti myös täysin mahdollista hyväksyä. Korruptio on erittäin laajalle levinnyttä maassa. Me emme nuukalle sano tätä myöskään julkisesti. Seuraava ihmisoikeuskertomus UNAMilta tullaan julkisesti esittämään ja todennäköisesti siitä kovinkaan paljon monetkaan tahot eivät Irakissa pidä. Tämä tulee tapahtumaan ensi kuussa. Sitten kuka on vastuussa the, the Iraqis. The Americans withdrew from the... Niin, Irak yksin. USAhan vetäytyi joulukuussa viime vuonna. Ja turvallisuusvastuu siis on puhtaasti irakilaisten käsissä. On kyse sitten ar- asevoimista tai poliisista. Voin verrata tätä tilanteeseen neljä vuotta sitten. Silloin oli suurella tilanne Irakissa. Tilanne nyt paljon parempi, paljon suurempaa kurinalaisuutta löytyy. Irakin armeijan tilaa. Tietysti aina se, se voidaan parantaa, mutta kuitenkin tilanne on paljon parempi kuin neljä vuotta sitten ja kaikki vain paranee. Ja suoraan sanottuna tietysti mikä tahansa terrorisku on aina liikaa. Kuitenkin väkivaltaista eilen näimme sitä edeltävä oli 22. helmikuuta ja eilen oltiin ma- maaliskuussa. En halua kaunistella tilannetta, mutta silti tilanne on parempi kuin ennen. Ja suuntaus on se, että väkivalta väistyy. Sitten Ashraf-kysymykseen vielä. Mitään murhaa siellä ei ole tapahtunut, se on sanava suoraan. Mitään murhaa ei tapahtunut Erittäin surullinen ihmishengen menetys tapahtui eilis aamuna sen jälkeen, kun, kun kolmas siirto tapahtui, yksi asukkaista todellakin äh, sai sydänkohtauksen kuitenkin 8. maaliskuuta. Äh, eräs mies kuoli myös Ashrafissa ja lääkevarastot ovat paljon paremmalla kantilla kuin Camp Libertyssä näe näitä valvonta, näitä raportteja joka päivä. Ihmisiä tuodaan sairaalaan Camp Libertyn ulkopuolelta joka päivä ja tämä toimii aika hyvin. Sitten infrastruktuurista haluaisin vain kiinnittää huomionne, en mene kuitenkaan yksityiskohtiin mene liikaa aikaa, siihen seikkaan, että tämä leiri oli valmis vi- 5500 amerikkalaiselle sotilalle myös humanitaarista henkilöstöä eli täällä viime vuoteen saakka sähkö toimi, viemäröinti, vesihuolto ja tämä riittää myös 8000 ihmiselle. Todettiin, että tämä leiri oli ensimmäiseltä osuudeltaan valmis, ei muilta osilta. 8000 ihmistä voidaan ottaa vastaan. Mitä tapahtui sitten sen jälkeen? Tämä johtuu ehkä lievästi sanottuna siitä, että asukkaat eivät oikein ole yhteistyökykyisiä. He eivät tee täysin yhteistyötä irakilaisten kanssa silloin, kun ö, mm, vuoto tapahtuu. Yleensä se pitäisi korjata, eikä katsota, kun vuoto jatkuu jonkun vuoden ajan viemäreistä. Tätä tilannetta seurataan varsin tarkkaan ja saan näitä raportteja joka päivä siitä, mitä siellä tapahtuu. En ole huolissani infrastruktuurista. Kuitenkin sanon sen, että parannuksia tarvitaan erityisesti, mitä tulee sähköhuoltoon. Generaattorinen pitää tietysti toimia, koska nyt on kuumakausi meneillään ja ilmastointia tarvitaan. Sitten henkilökohtaisista tavaroista ja omaisuudesta herra Stevenson, paljon johtuu siitä, että asukkaat Asufissa ottavat monia tavaroita mukaansa. Yksi tarvitsee yhden makupusin eikä viittä. Ongelma, joka oli viimeisessä siir- siirrossa, oli, että he ottivat mukana, mukaansa katulampuja, jotka kävivät aurinkoenergialla. Irakilaiset eivät halunneet ottaa näitä mukaan. Siis henkilökohtaiset tavarat, ei ole kyse mistään rakennusmateriaaleista. Ja tätäkin kaikkea pitäisi kohtuullisessa määrin ottaa mukaan. Tässäkin on kyse yhteistyökyvystä, yhteistyöstä. Toivottavasti asiat sujuvat paremmin, jos kaikki ymmärtävät, että kyse on vain henkilökohtaisista tavaroista. Vetoaisin todellakin kaikki, että tehtäisiin yhteistyötä. Irakilaisviranomaisten kärsivällisyys on rajallista, mutta tarvitaan kuitenkin tällaisia terveitä, vahvoja sääntöjä, joita rajoitetaan nämä henkilökohtaiset tarvikkeet kohtuullisen määrän sitten muista kysymyksistä. Ruokailumahdollisuudet. Mm siellä ei valittu tällaista amerikkalaista tapaa 700 ihmiselle, vaan oli pare, ihmiset piti parempana, että keitettiin ulkosalla. Tein aina erittäin selväksi, että on nämä vi- viimeisimmät villitykset, jotka liittyvät ruokailuun, ja heidän pitää tullakin käyttää hyväkseen näitä laitteita, näin ei kuitenkaan tehty. Liberty-leirillä asukkaat ei torjuivat todellisen irakilaisen klinikin ja irakilaiset lääkärit. He halusivat saada omat lääkärinsä paikalle ja Irakin hallitus eivät, eivät tätä halua, koska heillä ei ole toimintalupaa tässä maassa. Edelleen irakilaiset, kun vastaan nyt teille, jotka esittävät kysymyksen siitä, miksi tämä UNCHR-prosessi ei ollut mahdollista Camp Ashrafissa itsessään, niin minä kiinnitän tällaisen kysymyksen tietenkin. Kuitenkin hallitus Irakissa ei, silloin kun minä tähän manasian käsittelyn otin, tunnustanut UNHCR. Kaikki esittävät turvapaikkahakemuksen lähettivät on DVDn takaisin, koska he eivät tunnusta näitä ihmisiä turvapaikanhakijoina. He eivät tunnus, tunnustaneet UNHCR-prosessia ollenkaan ja me neuvottelimme sen mukaan, mutta ei ollut mahdollista näin tehdä Ashrafissa, koska Tämän leirin piti olla suljettu, joten tämä on mahdollista vain ulkopuolella. Eivätkä tunnusta myöskään liberty asukkaita pakolaisina UNHCR, kyllä, mutta ei Irakin hallituksessa näin tehdä. Sitten seuraava kysymys. vaale, äh, vankiloista ja vihamielistä vartiosta, mutta vahvistaa vapaata liikkuvuutta leireillä ei kylläkään ole, se on totta. Ja niin kuin kerroin teille Irakin hallitus piti Ashrafin ja Libertin leirin asukkaita laittomasti maassa ole, olevina ulkomaalaisina ja niin kuin te, te oikein sanottekin, järjestö, äh, pidetty terroristijärjestönä ja he pyytävät, että kysyvät meiltä, mitä eurooppalaiset valtiot tekevät Australiassa tai muissa maissa, tai, tai mitä, he, mitä tehdään laittomille ma- ulkomaalaisilla samanlaisessa tilanteessa, kuka tahansa teistä voi tähän kysymykseen tietysti vastata. Mitään taetta ei ole, ikävä kyllä sähköstä ja näistä muista vastaavista kysymyksistä. Me todella teemme parhaamme ja pyr- asiassa ja pyrimme peräänkuultamme, että hallitus täyttää sitoumuksensa ja noudattaa niitä, jotta infrastruktuurihankkeet etenevät, mutta mitään takeita ei ole. Kuitenkin, jos haluatte poliittisen arvioinnin tilanteesta, Irakin hallitus haluaa saada Liipesin asukkaat maan ulkopuolella. He ovat aivan lähellä kansainvälistä lentokenttää YK valvojan paikoilla. USAn lähetystö on kahden kilometrin päässä äh, Liberty-leiristä. siellä on myös meidän toimistomme, jonne on kolme 30-40 minuuttia aikaa. Kaikkea tätä valvotaan, joten todennäköisyys, jos mitään provosointia ei tapahdu, niin todennäköisyys siitä, että huhtikuun kaltainen tapahtuma toistuu. Se on kaikki epätodennäköistä, jos kansainvälistä valvontaa tapahtuu paikalla tekin koska Irakin hallitus on päättänyt antaa tällä prosessille mahdollisuuden kuitenkin sillä ehdolla, että leiri Asraf pitää sulkea huhtikuun loppuun mennessä. Minä todellakin vetoan joka ikiseen, myös hallitukseen, mutta myös Libesen ja Asrafin asukkaisiin, jotta eivät turvautuisi äh, retoriikkaan tässä, koska se ei ratkaise tilannetta. Hyvä tahto, hyvä yhteistyö ja prosessin tehostaminen eikä, ja yhteistyö valvojien kanssa ja pitää myös, ymmärrän kyllä nämä eh, henkilö kysymykset ja henkilökemiat, koska he epä, eivät luota toisissa. Se on ymmärrettävä, että tällaista epäluottamusta löytyy, mutta hyvää yhteistyötä ja tahtoa kyllä täytyy löytyä, kaik, löytyä kaikilta osapuolilta. Ja tämä tekee meidän tehtävästämme helpomman. Jos jatkuvasti hyökätään meitä vastaan, jos on yksi sivu New York Timesissa, jossa hyökätään minua ja irakilaisia vastaan ja muita vastaan, niin ei tämä mitään auta. Me haluamme toimia näin. Me olemme valmiit YKssa vain rauhanomaiseen ratkaisuun eikä mihinkään väkivaltaiseen ratkaisuun. Teemme tämän selväksi kaikkien leirien asukkaille ja ennen kaikkea Irakin hallitukselle. Yhteisymmärrysmuistio koskee vain rauhanomaista selvitystä eikä väkivaltaista sel- öö, ratkaisua. Sitten katson muistiinpanojen juristien tai asianajajat. Ihmiset eivät saa asianajan käyttöönsä. Kävin läpi tätä mm, asialistaa niin myös Irakin hallituksen kanssa. He sanoivat, että asianajaja ei ole. Miksi? Siksi, että ei ole mitään oikeusjuttujakaan. Jos on jos joku on vasta syytteessä, niin silloin ei ole mitään ongelmaa, mutta mitään juttuja ei ole kuitenkaan nostettu Ashrafin tai Liberty-leirin asukkaita vastaan. Lääketieteellinen palvelu on iso ongelma. Todellakin rohkaisen Liberty-leirin asukkaita sallimaan tämän klinikan paikalle tulon Tähän asti kuitenkaan he eivät ole halunneet irakilaista klinikkaa tällä alueella. He sanovat, että sen täytyy toimia leirin ulkopuolelle ja niin edelleen. Mutta tällaista ei kyllä voida mitenkään hyväksyä humanitaarisesti ajatellen. Ja täällä te puhuitte myös ihmisoikeuksista ja rohkaisin teitä puhumaan heille, jotta he sallivat lääkinnällisen henkilökunnan paikalle. Siellä on pari lääkäriä, neljä sairaanhoitajaa, ihmisiä siirretään sitten Bagdadin kaupunkiin myös. Erityislääkäreitä on käytössä, jos haluat mennä. Mutta joka tapauksessa aina otan esille sen, että tarvitaan kunnollinen terveyskeskus sinnekin, eikä ole hyvä asia, että he eivät saa sitä irakilaista klinikkaa. Asukkaat tietysti sanovat, että heillä on omat lääkärinsä, mutta on kuitenkin tällainen Äh, muualle siirtojärjestelmä mm, tarvitaan myös irakilaiset luvat. Kukaan ei tunne näitä lääkäreitä, keitä he ovat, onko heillä lupa toimia, joka on Irakin lain mukainen. Hallitus tekee aivan selväksi, että tämä on Irakin suverenia aluetta. Kaikkien pitää noudattaa Irakin lakeja. Kiitoksia. Taisi mennä lista loppuun tässä vaiheessa. Kiitoksia. Sitten Dan Fried. Kaksi ihan lyhyttä seikkaa. Ensinnäkin minun hallitukseni saama tieto on herra Koblerin antamien tietojen kanssa aivan yhdenmukaista. Sitten mitä tulee tähän statukseen. Mekin statukseen, sitä ollaan tällä hetkellä tarkastelemassa. Viime helmikuussa ulkoministeri Clinton äh, sanoi kongressille, ja minä toistan, että tällä hetkellä asukkaita ollaan siirty, siirtämässä ja näin MEC-yhteistyö on sujuvaa ja MEKin puolisotilaallinen tukikohta on äh, edelleen tämän statuksen suhteen mukana. Ja haluaisin nyt kertoa parlamentin jäsenille, että äh, tämä ei ollut mikään sattumanvarainen lausunto. Se oli tärkeä ja kun kysymys nousi esiin tänään, niin tämä on ehkä paras äh, vastaus minulta siihen, että mikä on tilanne tässä ja nyt. Kiitoksia. Kiitän teitä tästä keskustelusta ja näistä tiedoista. Uskon, että Irak-kysymys sellaisenaan on hyvin traaginen kysymys, kun näen millä tavoin Irak nyt jätetään oman onnensa nojan, jos nyt näin saan asian muotoilla. Täytyy sanoa, että öö, lännen toimet vuosien 2002 ja 2012 välillä ovat jättäneet jälkeensä katastrofin ja se ei kyllä ole meille kunniaksi. Sehän on hyvä asia, että Saddam Hussein on poissa. Mutta tämänhetkinen tilanne on lähes katastrofaalinen. Monetko jo ovat kuolleet ja monetko vielä tulevat kuolemaan. Maa on käytännössä tuhottu. Vähemmistöt öö, eivät voi elää tässä tilanteessa. Siis kyllä tilanne on katastrofaalinen, inhimillinen tragedia ja osoittaa niin äh, materiaalisesti kuin immateriaalisestikin, että länsi on todella epäonnistunut. Minulla on sellainen ikävä vaikutelma, että Afganistanissa ei tule käymään ollenkaan toisin, vaan että tämä tulee toistumaan. Ja kyllä kun asioita tarkastelee avoimin silmin, niin äh, katkeruus nousee mieleen. Mitä Kamp Asrafiin tulee, niin iranilaisten turvallisuus on tietenkin kyseessä. Tilanne on kriittinen. E, eikä kukaan voi Irakissa heidän turvallisuuttaan pitkällä aikavälillä taata. Ei kukaan, ei länsi, joka jätti jälkeensä tuollaisen Irakin ja häipyi paikalta, eikä Irakin hallitus myöskään. Eli tämä ratkaisu näissä olosuhteissa siirtää nämä henkilöt ja sitten pyrkiä kolmivaiheeseen ratkaisuun, päästä rauhaan. Ja herra Kobler on todennut, että hänen mielestään tämä on ainut tapa suojella näitä ihmisiä. Niin epämukava ja kova tie kuin se onkin, se on ehkä ainoa tie. Vanhassa leirissä näillä ihmisillä ei ole tulevaisuutta, koska isäntämaa ei sitä halua. Se on kylmä tosiasia, eikä kukaan meistä ää, voi tilannetta tällaisenaan puolustaa. Surusähkeitä voimme sitten lähettää. Meidän on huolehdittava siitä, että nämä ihmiset löytävät tulevaisuuden eri maissa, jotka heidät ottavat vastaan. Ja tästä meidän täytyy kunkin kotopuolessa keskustella siitä, että kuka ottaa kuinkakin paljon näitä pakolaisia vastaan. Maailman yhteisön on autettava, koska näillä ihmisillä ei ole mitään mahdollisuutta myöskään mennä Iraniin, jos he haluavat säilyä hengissä. Eikä tällaista eh, siirtomaatakaan mihinkään voi perustaa ja on hyvät syyt olla näin tekemättä. Ja tästä syystä sydämestä kiitokset herra Kobler siitä, että tulitte näistä hyvin vaikeista asioista kertomaan meille ja että näissä erittäin vaikeissa olosuhteissa teette työtänne. YK, EU, Yhdysvallat ja muut pyrkivät tekemään parhaansa näiden ihmisten puolesta ja valiokunnassa seuraamme tilanteen kehittymistä. Meillä on tässä talossa tietenkin erilaisia käsityksiä näistä ihmisistä, mutta kaikki olemme siitä yhtä mieltä, että ihmisoikeudet ovat rikkomattomat. Se on kaikkein tärkeintä. Ja ehkäpä tällä tasolla voimme sitten sopia. Kiitoksia Rovade Kaiserin lausunnosta. Keskustellaan 27. maaliskuuta. pidimme tärkeänä käydä tämän keskustelun loppuun. Ja huomenna aamulla sitten toimitetaan äänestyksiä. Minun on valitettavasti todettava, että en huomenna aamulla pääse paikalle. Minulla on kunnia saada pukea valkoinen paita ylleni ja kiilottaa kenkäni ja mennä tapaamaan Luxemburgin suurherttua sekä Alankomainen kuningatarta.